voisimme siirtyä käsittelemään nopeasti esityslistaa. Ensin esityslistan hyväksyminen. Adeli ei ensinnäkään pääse tänään paikalle tähän kokoukseen, eikä huomiseen kokoukseen henkilökohtaisista syistä, eikä myöskään Gruuni. Hänellä on muita velvoitteita toimielimissä. Kohdan seitsemän vetomuksessa meillä on paikalla eräs tuottaja. Ongelma liittyy aurinkovoiteeseen ja tuottaja haluaa käyttää puheenvuoron. Lisäksi kohtien 11, 12, 13 ja 14 vetomusten allekirjoittajat ovat paikalla. Huomenna sitten keskustelemme Huelvan missiosta ja paikalla on espanjalaisia viranomaisia ja vetomuksen allekirjoittaja, mutta Grunin pyynnöstä siirrämme tämän käsittelyn, kohdan käsittelyn noin kello 11, koska Grunilla on yhtä aikaa muita velvoitteita sosiaalisen valiokunnassa ja hän pyysi, että voisimme todella lykätä hieman tätä kohtaa. Huomenna kuitenkin kymmenestä eteenpäin äänestämme Iturgain mietinnöstä, joka koskee valiokuntamme vuotuisia toimia ja sitten äänestämme biodiversiteettiä koskevasta lausunnosta, jonka laatija on Bostinaru. Jos kukaan ei vastusta tätä, niin esityslista hyväksytään. Sitten pöytäkirjojen hyväksymiset 26.–27. huhtikuuta. Kukaan ei näitäkään näitä vastustavan, joten nekin hyväksytään. Sitten haluaisin kertoa teille, että tehostetun yhteistyön menetelmä artiklan 50 mukaisesti kansalaisaloitteesta on hieman nyt epävarmalla pohjalla kun sitä puheenjohtajavaltio on tarkastellut. Mutta olemme kuitenkin päässeet ongelmista nyt aika lailla eroon. Tähän liittyy joitakin teknisiä vastalauseita tähän menettelytapaan. Mutta olemme saaneet kuitenkin kokoukselta valtuutuksen toimia tässä asiassa. Ja nyt esittelijöiden nimeäminen tapahtui jo oikeastaan aika ennen kuin saimme tämän luvan käsitellä tätä asiaa. Tämä täytyy nyt siis vielä ratifioida ja tämä tulee tekemään huomenna koordinaattoreiden kokouksessa. Ja kuten aina valiokuntakokouksissa, esityslistaan liittyy myös B-osa, ja jos valiokunnan työn loppuun mennessä kukaan ei vastusta B-liitteen kysymyksiä, niitä käsitellään oikealla tavalla. Jos kukaan e- e- niitä ei vastuta, niin siirretään osan A esityslistalle. Ensimmäinen vetomus, jota käsittelemme, on 986-2006 Theodoros Dalmarisilta. Hän ei ole paikalla, joten annan heti komission edustaja Magdalene de Noelille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Oui, bonjour, euh, madame et monsieur. <clears throat> Hyvää päivää, arvoisat edustajat. Haluaisin kertoa teille viimeisestä käänteistä, mitä tähän vetomukseen tulee, joka on myös tämän valituksen aihe. Tutkimusmenettely, jonka komissio aloitti, se koskee seitsemää eri yritystä, jotka toimivat ilman lupaa ja äh, kunnioittamatta hygienia normeja. Komissio on sitä mieltä, että Kreikan viranomaiset ovat, eh, eivät ole täyttäneet valvontatehtäväänsä tai valvontavelvollisuutensa ja siksi on haluttu Kreikan viranomaisilta heidän näkemyksensä tai tarkkailunsa, eh, kommentinsa, mitä tulee tähän aiheeseen. 30. huhtikuuta 2010 saimme vastauksen ja siinä Kreikan viranomaiset tiedottavat – eläinlääketieteellisen palvelun päätöksestä keskeyttää kolmas maaliskuuta seitsemän yrityksen toiminta, jotka jatkoivat toimintaansa tämän eh, entisen mark- kauppahalli, siis seitsemän kauppahallia, jotka jatkoivat toimintaansa. Mitä sitten tutkimus tutkimukseen tuli, Kreikan viranomaiset ilmoittivat Kreikalle, että kukaan näistä, yksikään näistä halleista ei jatka toimintaansa. Kaksi kuitenkin on suljettu, kaksi on suljettu kokonaan ja viisi on siirretty niistä tänne lentis, lentisiin uuteen osaan. Komissio on il, halunnut Kreikan viranomaisten vahvistamaan nämä tiedot Tässähän on vetomuksessa viitattu myös muihinkin kauppahalleihin tai markkinoihin, ennen kaikkea rentistiin. Ja mitä tulee esimerkiksi Prevesan teurastamoon, Kreikan viranomaiset ovat tiedottaneet tai ilmoittaneet komissiolle toukokuun 2010 tarkastusmatkasta, siis eläinlääketieteelliselle virastolle, että tämä teurastamo on suljettu. Siinä itse asiassa tilanne, mitä Prevesan teurastamoon tulee, siis se aiotaan sulkea kokonaan, ja mitä tulee sitten näihin seitsemään muuhun, jotka olivat komission tutkimuksen kohteena ne eivät myöskään tule enää rentismarkkinoilla Atenassa, rentisin markkinoilla Atenassa toimimaan. Ja komissio on pyytänyt, että Kreikan viranomaiset vahvistaisivat nämä saadut tiedot. Kiitos. Grazie, la collega Ratti. Ευχαριστώ. Ράπτη. Ε, άκουσα πολύ προσοχή. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin hyvin tarkkaan komission edustajan sanoja Minä olen tutkinut asioita itse ja pyytänyt tietoja. Minullekin on kerrottu, että jos ajatellaan rentisin kauppahallin seitsemää lihaa yritystä, niin niistä viisi on jo muuttanut muualle ja kaksi on suljettu. Ja minulle on myös kerrottu, että 19. toukokuuta tänä vuonna. Tämä on ehkä aika mielenkiintoista panna merkille 19.5. Silloin FVO ja Euroopan komission ja Kreikan viranomaisten välissä kokouksessa komissiolle kerrottiin näistä tapahtumista, mitä tulee Prevesan teurastamoon, olen saanut sellaisia tietoja mukaan Prevesa ei enää ole toiminnassa ja olen myös kuullut, että Prevesan kunnanvaltuusto on päättänyt, että teurastamo tiloista tehdään kunnallinen puisto. Olen vähän huolestunut. Eh, Tämä nyt aiheuttaa vähän epätietoisuutta. Ehkä meidän pitäisi saada tämä vetomus loppuun käsiteltyä ennen kuin mitään tehdään näille tiloille. Kiitos. Kirja Prodre, eh, Puheenjohtaja, minulla on aivan samat tiedot kuin edellisellä puhujalla. Ja vaikuttaa todennäköiseltä, että vuodelta 2009 on olemassa – tuomio 9591, jossa puhutaan itse asiassa samasta asiasta, joten keikan viranomaiset ovat ryhtyneet välttämättömiin toimenpiteisiin tilanteen ratkaisemiseksi. Mitä Prevesan teurastamaan entisin kauppahalliin tulee, niin itse asiassa tämä pitäisi tämä vetoomus liittää asiakirjoihin ja pitää tätä asiaa loppuun käsiteltynä. Non ci sono altri interventi. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Tässä siis pyydettiin, että asian käsittely lopetettaisiin. Mutta kuitenkin komission edustaja sanoi, että että tässä odotettaisiin vielä Kreikan viranomaisilta lopullista raporttia asiasta. Niin, minulle kerrotaan, että olemme saaneet tätä koskien tekstin, jota nyt käännetään, mutta ehkä korrektiuden nimissä lopuksi, kun saamme nämä vastaukset ja saamme tämän tekstin myös käännettyä, niin voisimme sitten päättää, miten tämä vetoomus saatetaan päätökseen. Eli tässä täytyy vielä käydä muutama kohta läpi. Kollega Ratti. Hyvä puheenjohtaja, kiitos. Kiitos, että saan puhua vielä kerran. Tämän päivässä keskustelussa haluaisin todeta, että Tämä on aika miellyttävä yllätys, sillä Euroopan parlamentti Lissabonin sopimuksen puitteissa on samalla tasolla kaikkien muiden kanssa. Ja te olette aivan oikeassa, kaikki asiat pitää hoitaa virallisesti ja muodollisesti ja meidän pitää odottaa komission vahvistusta. Minä haluaisin nyt esittää toivomuksen siitä, että nämä komission sanat, jotka komission edustaja esitti, että tässä hengessä toimittaisiin kaikissa tapauksissa, joita tarkastelemme. Tämä olisi hienoa kansalaisten kannalta. Kiitos. Questo appello alla Commissione noi lo lanciamo sempre, quindi è bene niin vetoamme aina komissioon ja myös tässä tapauksessa niin on hyvä tehdä. Tässä on kyseessä parlamentin ja komission väliset suhteet. Minulle on kerrottu nyt, että olemme saaneet suoran vastauksen. Ja kun otetaan huomioon, että komissio ja parlamentti ovat nyt samanarvoisia toimijoita – niin ehkä meidän pitäisi nyt kuitenkin odottaa, että tämä kreikan kielinen teksti saataisiin käännettyä, koska emme pysty sitä käsittelemään, enkä ainakaan minä puheenjohtajana pysty sitä ymmärtämään. Eli ehkä meidän täytyisi nyt odottaa, että saisimme käännettyä tämän Kreikan viranomaisten antaman vastauksen. Eli nyt voimme siirtää sitten seuraavaan vetoomukseen. David kertoo, että meidän on siirryttävä nyt kohtaan seitsemän, koska edellisestä kohdasta vastaava henkilö ei ole paikalla. Eli vetomus seitsemän, siihen liittyy kolme vetomusta Birgit Mayerilta, Sylvia Rögeliltä ja Waltraud Kurtzilta. Ja näiden takia paikalla on tuottaja, eivät allekirjoittajat ja Tuottaja on pyytänyt saada käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Agnes Wolf von der Wala Heilmittel GmbH aus Kiitoksia. Edustan erästä tuottajaa. Saksassa me tuotamme luonnonkosmetiikkaa ja sellaisia aurinkovoiteita, joissa on mineraalisuodattimet. Ja komission suosituksen takia emme saisi enää tuottaa näitä kosmetiikkatuotteitamme, koska nämä eivät vastaa enää nykystandardeja. Siinä, niissä tulisi olla tietty määrä UV-suojaa, mutta nykymenetelmin näitä luonnon kosmetiikkatuotteita ei saada tuotettua. Mutta tällä tavoin estetään ihmisiä käyttämästä luonnon kosmetiikkaa. Myöskään allergikoilla ei ole mitään vaihtoehtoja, joten he eivät voi käyttää mitään aurinkosuojavoiteita. Me olemme sitä mieltä, että näille kosmetiikkatuotteille tarvittaisiin poikkeus. Ensinnäkin siksi, että kyseessä on ainoastaan komission suositus, mutta tuomioistuimen mukaan se on sitova ja kuitenkin myös paikallisviranomaisten mukaan näitä suosituksia pidetään sitovina. Lisäksi meillä on tieto siitä, että tämä UVB-UVA-suhde voi tuotteessa olla harhaanjohtava ja joskus tiettyjä ainesosia on tarvittavaa enemmän näissä tuotteissa. Totta kai ylimpänä tavoitteena täytyy olla se, että suojellaan kuluttajia, mutta tässä on otettu nämä mineraalisuojat aivan liian vähän huomioon. Tässä ei oteta huomioon sellaisia ihmisiä, jotka eivät voi käyttää kemiallisia suojakerroin rasvoja. Tietty raja, joka voidaan suorittaa 90 prosenttia. Ja jos tämä, tämä sääntö tulisi voimaan, se vaikuttaisi hyvin voimakkaasti. Luettelenkin tässä jo näitä syitä. Lopuksi haluaisin sanoa, että olemme tyytyväisiä siitä, että pääsemme tänään tänne ja voimme käyttää täällä puheenvuoron. Tämä on meille kosmetiikkatuottajille hyvin tärkeää. Tämä asian käsittely on lähtöisin äh, kuluttajilta. Tähän liittyy tietty markkinoiden menetys. Ja haluaisin kiittää teitä. Kiitoksia. Roman Mokri komissiosta seuraavaksi. Uh, thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Olen täällä tänään selvittämässä näitä aurinkosuojia ja kun kuulin tuottajan vastalauseet, mitä suositukseen tulee, niin haluaisimme korostaa, että kosmetiikkadirektiivi ei tee eroa luonnonmukaisten ja kemiallisten aineiden välillä, ja siksi ei ole oikeus perustaa jonka perusteella voitaisiin pitää jotain kosmetiikkatuotetta luonnonmukaisena ja sitten toista kemiallisena. Tietysti on koko joukko kaikenlaisia yksityisiä aloitteita, erilaisten kriteerien aikaansaamiseksi niin, että voitaisiin jotkut kosmetiikkatuotteet luokitella luonnonmukaisiksi ja merkitä luonnonmukaisiksi, mutta on muistettava, että tällaiset kriteerit tai merkintäsäännöt eivät ole osa EUn kosmetiikkalainsäädäntöä. Toiseksi aurinkosuojatuotteiden teho, teho on tärkeä yleinen yleisöä kiinnostava asia, siksi 2006 komissio hyväksyi suosituksen, joka koskee aurinkosuojatuotteiden tehokkuutta. Ja tässä muun muassa puhutaan minimitehokkuusstandardeista, jotta voitaisiin tällä tavalla korkea UVA suoja taata ja myös UVB-säteilyä vastaan. Mitä tulee UVV ja UVB, niin näiden sääntöjen tarkoituksena on se, että nämä tuotteet myös tehokkaasti suojelevat UVA-säteilyltä. Nämä voidaan tieteellisesti perustella, mitä tulee UVB ja UVA määriin, joita ihon tulee. Ja sitten erilaisissa kokeissa on voitu todeta tai saada näyttöä tästä. Mitä tulee suositukseen, niin kuten jo mainitsin, niin tämä ei ole millään tavalla oikeudellisesti sitova ja siksi on hyvin monimutkaista tehdä jonkunnäköisiä poikkeuksia tästä suosituksesta. Kaikki vaikuttaa, tai kysymys on siitä, että tuottaja saa itse päättää, jatkaako se puhtaasti luonnonmukaisten aurinkosuojatuotteiden tuotantoa. Haluaisin mainita myös senkin, että tähän päivään saakka komissiolle ei ole mitään sellaista tietoa, joka koskisi tämän direktiivin tai säännösten täytäntöönpanoa, että se merkitsisi korkeampaa riskiä kuluttajille. Siis tässä mielipiteeni. Ja sitten keskustelusta selvinnee tuottajan kanssa, voimmeko tämän ongelman ratkaista. Kiitos. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Kiitoksia. Meidän täytyy kunnioittaa kumpakin näkökulmaa, siis sitä mitä komissio sanoi kuluttajien turvallisuudesta, mutta toisaalta myös tuottajaa, koska me edustamme, ja edustamme todella suurta kuluttajajoukkoa. Euroopassa on yli 80 miljoonaa allergikkoa ja allergioita on hyvin paljon. Ne täytyy ottaa huomioon ja iho on kaikkein herkin elin, joka ihmisellä on. Ja sitä kautta kaikki aineet välittyvät kroppaan. Esimerkiksi pieni lapsi heitä on useita sellaisia, että he eivät, heidän iholleen ei voi laittaa minkäänlaista kemiallista rasvaa mutta hekin tarvitsevat suojaavia tuotteita ja he voivat käyttää tällaisia luonnon kosmetiikkatuotteita. Ja, äh, Kiitoksia. Kysymykseni liittyy siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Eikö tuottaja voisi puuttua tähän ongelmaan toisenlaisella merkinnällä? jos oikein ymmärsin, nämä ovat allergikoille hyvin tärkeitä tuotteita. Ne eivät ole vaarallisia, ne suojavat auringolta. Mutta tämä suhde on tässä kyseenalainen. Eli eh, kysynkin, eikö tässä voitaisi käyttää hieman erilaista merkintätapaa ja näin jatkaa tämän tuotteen tuottamista. Ja sitten toiseksi emme tietenkään voi määrätä tuottajille, tuottaako hän jotakin tuotetta vai ei. Tämä kuuluu heille, mutta jos tällaista erityistä aurinkosuoja kerrointa halutaan tuottaa, niin silloin tämä suhde yhden suhde kolmeen täytyy täyttää A, UVB, UVA suojakertoimen välillä. Niin, en minä tässä mitään ole tehnyt tai aiheuttanut tätä ääntä. Eli kysymykseni kuului, voidaanko näitä tuotteita jatkossakin siis myydä? Miten tämän suhteen kanssa täytyy tehdä? Voiko ehkä merkintöjä muuttaa? Eli tämä Tämä on tuote, jota tietyt ryhmät voisivat käyttää, koska se on hyvin siedettävä. Øh, ja haluaisin pelkästään sanoa sen, että meidän on erittäin vaikeaa ottaa kantaa siihen, onko tuote allergiaa aiheuttava vai ei. Se on jätettävä tieteellisen arvion varaan, mutta haluaisin sanoa teille, että on koko joukko luonnonmukaisia tuotteita, jotka ovat erittäin vaarallisia. Jos jotkut ajattelevat, että jos tuote on luonnonmukainen, se ei ole vaarallinen, se ei pidä paikkaansa, koska on kaikennäköisiä kasviuuteita, joista saa, jotka aiheuttavat valtavia energioita. Komissiohan, jos tässä eh, siis mm, tuottajan on otettava esiin tämä asia. Meidän ei, tehtävämme ei ole täällä päättää, mikä on vaarallista ja mikä ei ole vaarallista. Mutta mielestäni, siis se on vaarallista sanoa, että luonnonmukainen ei olisi vaarallista. Se ei pidä paikkaansa. Siis Prego, responsabile commissione. olkaa hyvä. Thank you, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata useampaan kohtaan. Meillä on komission suositus ja sitten toisaalta suuntaviivoja, joita teollisuus noudattaa, jotta voidaan parantaa aurinkosojen merkintöjä huomioida nimenomaan nämä suositukset. Ja uudes, uusissa merkinnöissä kosmetiikkateollisuus teollisuus kehitti logoon, joka ilmoittaa UVA-suojasta tuotteissa sellaisen suon, joka takaa tämän suhteen yksi, yhden suhde kolmeen. Eli taataan tämä minimitaso yhden suhde kolmeen UVA-suojan osalta. Ja sitten meillä on nämä luonnonmukaiset tuotteet, jotka eivät täyttäneet tätä vähimmäissuhdetta ja ne eivät pysty käyttämään tätä OVA-logoa. Tämä olisi yksi ratkaisu. Ja sitten kommentti vielä näihin luonnon ainesosiin, luonnon luonnosta peräisin oleviin. Mekin olemme sitä mieltä, että nämä tällaiset ainesosat voivat olla allergiaa aiheuttavia, eli emme ajattele, että ainoastaan täysin luonnolliset tuotteet ovat allergiaa aiheuttamattomia, sillä voivat nekin joskus ihoa ärsyttää. Tässä pääseikat. Voimme pyytää, että valmistaja muuttaisi merkintöjä, ettei käytettäisi UVA-logoa ja että kertaisiin muita keinoja käyttäen kuluttajille, että tuote seuraa tietyn e, suojaa tietyn verran uvb säteilytä mutta se ei kuitenkaan takaa samoja, e, samaa tasoa kuin muut tuotteet UVA-säteilylle, sillä tämä ei ole mahdollista. Sitten haluaisin myös kysyä valmistajalta, miten he voivat valmistaa, varmistaa sen, että tämä titanidioksidi olisi täysin luonnoista, sillä me olemme kuulleet, että titanidioksidin valmistusprosessissa on, tarvitaan kemiallisia reaktioita, jotta voidaan saada täysin puhdasta titaanidioksidia. Eli vaikka valmistaja sanoo, että se on täysin luonnon tuote, niin varmasti jotain kemiallisia reaktioita tarvitaan, että tällaista puhdasta dioksidia saadaan aikaiseksi, jota voidaan sitten käyttää näissä tuotteissa. Kiitos. Non ci sono altri interventi. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. En tiedä, onko ehdotus siitä, että sisämarkkinavaliokunnalta pyydettäisiin vielä lausunto. Voisi olla tapa saada tästä asiasta lisätietoa esimerkiksi etiketeistä ja tuotteen muista osista. Voisimme tietenkin pyytää lisää selvitystä, jos teille sopii. Sisämarkkinavaliokunnalta siis. Kollega Jär. Ja, ich, äh, also meine, meine Frage ist ja nun... Niin, kysymykseeni vastattiinkin. Ei. Äh, Niin, tämä tietty suhde, yhden suhde kolmen täytyy tässä toteutua UVB ja UVA suojan välillä. Silloin voide on aurinkosuoja voide. Jos tämä suhde ei toteudu, niin silloin tätä etikettiä tiettyä ei voi käyttää. Mutta ei tästä seuraa mitään tuot- tuotantokieltoa. Kyllä näitä tuotteita saa pitää kaupan voi sanoa, että ne auttavat auringon säteitä vastaan, mutta virallista logoa tai etikettiä ei saa käyttää. Tässä on mielestäni riittävästi tietoa. Ja tällaiselle poikkeussäännölle sitä tuottajan tulisi sitten pyytää. Mutta mielestäni tässä ei ole enää mitään avoimia kysymyksiä. Tuottaja saa jatkaa tuotantoaan, etiketti on se mikä on ja sitä ei saa käyttää, jos tämä tietty suhde ei toteudu. Näin olen tämän ymmärtänyt. Haluaako yrityksen Taho vielä sanoa jotakin? Niin, tämä ei ole näin yksinkertaista, koska on erilaisia valvontaviranomaisia ja aikaisemmin on tullut ilmi, että tällaiset säännöt törmäävät usein lainsäädäntöön. Kuitenkin tämä luonnonmukainen, ei luonnonmukainen tai kemiallinen aurinkosuoja. Tässä nämä kysymykset eivät ole niin tärkeitä kysymyksiä. Siis tämä titaanidioksidi on tietenkin tärkeä, mutta tämä vetomus osoittaa, että tämä tuote ei ole sellainen, mitä me haluamme, vaan monet allergikot ja muut ihmiset, jotka ovat pitäneet sitä hyvänä, haluavat jatkossakin käyttää näitä tuotteita. Ja haluaisin tietää, minkälaisia huonoja kokemuksia allergikoilla tai muilla on ollut tai minkälaisia haittoja näistä on koitunut, jos on käytetty luonnollisia suodattimia. Quindi la, posizione no, non cambia. Niin, kanta ei tässä nyt muutu, koska mitään velvoitetta vetää tämä tuote markkinoilta ei ole myöskään tämän suosituksen nojalla – Eli no, tässä olisi riittänyt todella se, että etiketti olisi ollut toisenlainen, koska kuluttaja, joka tietää mikä tuote on, minkälainen se on, hän voi itse päättää ostaako sitä vai ei. Ja hän tietää, minkälaiset vaikutukset sillä on, vaikka ehkä kaikkia sen vaikutuksia ei virallisesti tunnustetakaan, kuten kuulimme. Eli en nyt sitten tiedä, haluammeko tästä lisätietoa, onko meillä enää mitään lisättävää tähän. Tämä valiokunta vastaa tähän kysymykseen niin, että tämä tuote voidaan palauttaa markkinoille aivan rauhallisin mielin, jos etikettiä muutetaan. Eli tämä oli komission meidän antama vastaus ja näin voidaan siis toimia. Eli vetomus suljetaan tällä tavoin. No niin, nyt palaamme kohtaan kuusi. 33 kautta 2009 Klaus Landaalilta. Allekirjoittanut ei ole paikalla, joten annan puheenvuoron Nikola Kopulalle komissiosta. Thank you very much. Um, Kiitos. Tämä vetoomus herättää tärkeän kysymyksen alkuperämerkinnästä. Kuten varmasti tietänette, siitä keskustellaan hyvin laajasti nykyään. Mitä tulee komission uuteen ehdotukseen, joka koskee tiedottamista kuluttajille, haluaisimme muistuttaa, että nykyisen yhteisön lainsäädännön mukaan alkuperämerkintä on vapaaehtoinen ja se vaaditaan vain sellaisissa tapauksissa, joissa kuluttajat saattavat joutua harhateille, mitä oh, elintarvikkeen alkuperään tulee. Ja pakollinen silloin, kun on kysymys tiettyjen sektorisääntöjen täytäntöönpanosta. Esimerkiksi silloin, kun on kysymys viinistä, olivioöljystä, hedelmistä, vihanneksista, hunajasta, kananlihasta ja niin edelleen. Siis silloin vaaditaan alkuperätietoa ja todetaan, että on erittäin tärkeää, että kun tällaista tietoa annetaan, niin se ei saa olla kuluttajalle harhaan johtava. Komissio haluaa mielellään parantaa elintarvikemerkintälainsäädäntöä sen takaamiseksi, että kuluttajilla on parempaa tietoa – elintarvikkeiden alkuperästä. Tämä merkintä, sitä on tutkittu uuden ehdotuksen valossa, uuden tiedon valossa ja mitä tulee vaikutusarvioon, niin niissä ei ole käynyt ilmi se, että alkuperämerkinnän pakottaminen yhteisötasolla olisi perusteltua – ja syy siihen on se, että alkuperätiedon perääminen riippuu jäsenvaltiosta. Ja tämä ei ole sellainen, joka koskisi kaikkia elintarvikkeita, vain vaan tiettyjä elintarvikkeita. Siksi uudessa ehdotuksessa pidetään kiinni siitä periaatteesta, että alkuperämerkintä on vapaaehtoinen ja pakollinen ainoastaan silloin, jos on vaara, että kuluttaja johdetaan harhaan. Mitä tulee vapaaehtoisen alkuperätietoon, komissio tiukentaa sääntöjä ja haluaa saada aikaan tietyt puitteet sen varmistamiseksi, että kun tuotteessa on alkuperätieto, niin se ei saa olla harhaan johtava. Siksi mitä tulee jalostettuihin elintarvikkeihin, niin tässä puhutaan esimerkiksi hilloista, niin silloin kun alkuperämaa on ilmoitettu, niin se tarkoittaa sitä, että tuote on tuotettu kyseisessä maassa. Ja viimeinen jalostusvaihe on myös, merkittävä jalostusvaihe on myös tapahtunut kyseisessä maassa. Joka tapauksessa vaaditaan kuitenkin alkuperä merkintää, mitä tulee pääaineosiin silloin, kun nämä ainesosat tulevat sellaisesta paikasta, joka on muu kuin valmiin tuotteen alkuperä. Vetomuksen tapauksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos hillo on merkitty eteläafrikkalaiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että hedelmät tulevat myös silloin Etelä-Afrikasta. Jos hedelmät ovat peräisin toisesta maasta, niin silloin tuottajan tai valmistajan on myös näiden ainesosien alkuperä ilmoitettava. On myös käyty keskusteluja tai käydään parhaillaan keskusteluja, mitä tähän uuteen aloitteeseen tulee. Siis tässä on kysymys maataloudesta ja tässä puhutaan maataloustuotteiden laadusta ja esimerkiksi on kysymys viljelypaikasta merkinnässä. Siis tämä on vihreän kirjan tulosta, sellaisen vihreän kirjan, jossa sidosryhmät ovat keskustelleet ennen kaikkea sitä, että pitäisikö tämän alku, tai viljely alkuperän ilmoittaa Olemme kuulleet myös ristiriitaisia mielipiteitä näissä konsultaatioissa, joissa kuluttajat ja maanviljelijät ovat esimerkiksi tukeneet sitä, että mainittaisiin tämä alkuperä, mutta sitten vähittäismyyjät ja niin edelleen ovat puhuneet siitä, että tällainen merkintä saattaisi aiheuttaa sekaannusta. Nämä kaksi aloitetta – komission ehdotus, mitä elintarviketietoon tulee ja tiedonanto, joka koskee maataloustuotteiden laadusta. Kaikkea näitä käsitellään yhä ja alkuperäkysymys on vielä avoin ja tällä hetkellä emme voi arvioida, mikä lopputulos näissä keskusteluissa on. Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Kiitoksia. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Uskon, että nyt kun kuulimme komission vastauksen, voimme päättää tämän tutkimuksen, koska tässä aika hyvin vastattiin asettamiin kysymyksiin. Ehkä maatalousvaliokunnassa voitaisiin vielä käsitellä asiaa. Tämä kuuluu kyllä toimi valtuuskysymyksessä myös sisäasianvaliokunnalle, mutta täällä sulkisin vetomuksen. Hyvä. Sitten vetomus kahdeksan. 1428-2009 Kosterin jättämä vetomus hän ei ole paikalla, joten annan puheenvuoron komission edustajalle Susan Hökelle. Ähm, Kiitos, hyvää iltapäivää. Kiitos oikein paljon tässä. Tässä pyydetään, että ei käytettäisi eläinkokeita kosmeettisiin tarkoituksiin silloin, kun on mahdollista ja antaa tuki, tukea niille merkille, jotka tekisivät selväksi etiketeissä, että eläinkokeita ei ole käytetty. Tämä kyllä täysin heijastuu nykyisestä kosmetiikkaan lainsäädännöstä Euroopan tasolla. Siinä on otettu mukaan lenkokielto valmiille tuotteille, mutta myös aineisosille. Tämä on 2009 maaliskuusta ollut voimassa ja sitten myyntikielto sellaisille ainesosille, joita on kokeissa eh, testattu ja sitten on kuitenkin tietty lista poikkeuksia, joille ei ole vielä mitään vaihtoehtoja. Tällä hetkellä käymme juuri tätä luettelua läpi ja ensi maaliskuussa ilmoitamme tästä sitten parlamentille, niin kuin direktiivissä on pyydetty. Eli mielestämme tässä vetojen ajatukset on jo huomioitu nykylainsäädännössä. Kiitos. No, ci sono interventi? Collega Iar. Iar. Niin, tuoko tämä nyt parannusta asiaan vai ei? Olen ollut Saksan parlamentissa eläinsuojavaltuutettuna ja käsitellyt näitä kysymyksiä hyvin paljon. Ja mielestäni ongelma on se, että tieteessä ollaan jo hyvin paljon pidemmällä näissä kysymyksissä kuin lupakäsittelyissä, kun katsotaan, mitä vaihtoehtoja eläinkokeille on. Esimerkiksi solukokeille voitaisiin löytää muita vaihtoehtoja – Eli eläinkokeita ei tarvita enää välttämättä monissakaan asioissa, vaan se voidaan käyttää solukokeita. Siksi haluaisinkin, että tunnustamisessa komissio pääsisi eteenpäin, koska monet luopuvat, luopuisivat eläinkokeista, jos tämä tavallaan tunnustettaisiin. Ja tämä on ongelma Tämä ei ole siis mikään tieteellinen ongelma, vaan lupa menettelyyn liittyvä ongelma. Ja täytyy katsoa, saammeko komissiolta tietää siitä, saadaanko tässä nyt todella läpimurto aikaan. Tehdäänkö eläinkokeita edelleen tietystä vanhasta tavasta? Onko tässä lobbausta? Mitä muita syitä? En tiedä. Mutta tämä on todella harmillista, että näitä tehdään, koska voisimme olla jo paljon pidemmällä kuin mitä olemme tällä hetkellä. Moniin kysymyksiin ei tarvita enää esimerkiksi hiirikokeita, vaan voidaan todella käyttää solukokeita jo kymmenen vuotta on sanottu, että olemme saamassa läpimurtoa asiassa. Mutta sitten kun katsoo tilastotietoja, niin eläinkokeet näyttävät vain lisääntyvän. Ja usein haluttaisiin välttää eläinkokeet, mutta ei saada lupaa sitten toisenlaiselle testille. Tässä syntyy vain tilanne, jos äh, ei päästä puusta pitkään. Eli nyt meidän täytyisi todella pyytää komissiolta, että tarkasteltaisiin kuinka lupa menettelyissä päästäisiin entistä paremmin eteenpäin. Kollega Auken. Auken. Kiitos puheenjohtaja. 90-luvun alussa olin neljä vuotta Tanskan eläinsuojeluviraston virastossa ja, tai edustin siellä eläimiä. Jos pidetään parhaista toimintatavoista kiinni, mitä eläinkokeisiin tulee, niin se on erittäin kallista. Eli näiden kokeiden tekeminen on erittäin kallista ja ei pelkästään siis ole kysymys siitä, että halutaan ajatella eläimiä ja siksi sitten teollisuus haluaisi päästä eroon näistä, vaan tässä on myös taloudelliset syyt ja se on hyvä muistaa tässä yhteydessä. Euroopassa meillä on erilainen tuotesuojelulainsäädäntö kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Jos jotain tapahtuu kuluttajalle, niin siellähän on valtava budjetti, jolla sitten palkataan asianajajat hoitamaan asiaa, mutta näin ei ole Euroopassa. Jos se on laitonta, niin se on silloin tuottajan oma syy. Sinähän ehdotat, että meidän pitäisi kysyä komissiolta, onko olemassa jotain tieteellistä näyttöä siitä, että voidaan välttää eläinkokeita. Ja kysymys on siitä, että meillä pitää olla oikea kuluttajan suoja tässä yhteydessä, koska siitä ei ole mitään hyötyä, että kuvittelemme, että me jollain tavalla tässä haluamme olla eläimille helliä ja ystävällisiä. Mikrofoni Siis meidän ei pidä kuvitella, että me tässä jollain tavalla liioin ajattelemme tai siis olemme eläinystävällisiä, vaan tässä on kysymys hyvin suuressa määrin taloudesta tuottajien kannalta, mutta toivon, että komissio on sillä tasolla, jonka, jolla se on luvannut olevansa silloin, kun me, tehtiin, me laadimme direktiivin kymmenisen vuotta sitten – ja sen mukaan siis eläinkokeet pitäisi lakkauttaa kokonaan, kun kysymyksessä ovat kosmetiikkatuotteet. Kiitos. Kollega Elmen. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin myöhään paikalle, enkä kuullut koko keskustelua, eli pyydän anteeksi, jos tässä nyt uudelleen palaan johonkin asioihin. Oli oikein mielenkiintoista kuulla, mitä edustaja Jaar sanoi tähän asiaan liittyen. Eli jos ajatellaan näitä sääntelyrakenteita, joilla estetään tutkijoita ja tuottajia käytetään muita koetyyppejä kuin eläinkokeita. Jos näin on, niin tähän asiaan pitää puuttua. Kaikki täällä parlamentissa varmasti ovat sitä mieltä, että pitäisi välttää kokeita elävillä eläimillä, jos tämä on mahdollista. Eli olisi oikein mielenkiintoista kuulla, mitä komissio voisi tästä sanoa. Eli estävätkö nämä säännöt muihin kokeisiin siirtymistä, mutta olen myös sitä mieltä, että pitää olla varovaisia. Eli mielenkiintoista kuulla, mitä edustaja Okken sanoi eläinkokeiden hinnasta. Usein ne, jotka vastustavat eläinkokeita ajattelut, että moni tiedemies haluaa kiduttaa eläimiä. Ei näin ole kuitenkaan. Eivät tutkijat erityisesti nauti eläinkokeista ja niin kuin edustaja Oken sanoi, eläinkokeet ovat hyvin, hyvin kalliita ja hankalia ja sen takia yritykset ensimmäisinä siirtyisivät muihin kokeisiin, jos tämä olisi vain mahdollista. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin viitata erääseen tietoon, joka oli sillä tiedotusvälineissä tänä aamuna. Kyseessä on uusi rokote rintasyöpää vastaan. Yhdysvalloissa on äskettäin julkaistu tähän liittyvä testikoetulos, että koe oli tehty 12 hiirellä ja tulokset ovat hyviä. En tiedä, miten voidaan tällaisia kokeita tehdä, jos ei koko eläintä käytetä. Ne, jotka haluavat kokonaan kieltä kaikki eläinkokeet, niin heille sanoisin, että koska minä edustan 4,2 miljoonaa eh, kansalaista ja heistä 2,1 miljoonaa on naisia. Niin haluaisin sanoa heille, että me estimme rintasyöpärokotteen kehittämisen, jotta voisimme pelastaa 12 hiirtä. Kiitos.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 tulee sille paljon poliittisia intohimoja, kun ratkaisua editään. Tässä kyllä nyt ollaan umpikujassa mielestäni. Kollega Jaar sanoi erittäin oleisen asian, eli pitää tunnustaa nämä kokeet ja nämä niillä tehdyt arviot. Ja haluaisin muistuttaa myös, että Espanjassa delegaatiojäsenet pystyvät havaitsemaan tämän saman asian. Eli on kokeita, jotka liittyvät radioaktiivisuuteen, on solukokeita ja sellaisia kokeita, joita ei tunnusteta Euroopan tasolla. Kukin osapuoli kyseenalaistaa toisen osapuolen kokeen uskottavuuden ja vakaasti otettavuuden ja siksi tulee kiistöön, mutta se on tarkoituksena on nyt päästä taloudellisen hallinnon suuntaan niin, että tutkitaan kansallisia budjetteja ennen kuin ne annetaan kansallisten parlamenttien käsittelyyn, niin tässä tapauksessa me voisimme ottaa käyttöön eurooppalaisen mekanismin, jolla tunnustetaan laboratoriokokeet. Tämä olisi hyvin tärkeää, jotta tiede voisi edistyä jotta voitaisiin vähentää samanaikaisesti eläinkokeiden määrää. En tiedä, miksei Euroopan komissio voi kehitellä jotain sellaista institutionaalista perustaa, jonka pohjalta annettaisiin tietyille laboratorioille oikeus tehdä tiettyjä tutkimuksia eläinten käyttö ja kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa eläimet tehtävät kokeet liittyvät tämän asian luonteeseen. Ja siksi mielestäni Euroopan komission pitäisi etsiä eurooppalainen ratkaisu tämän tyyppisiin kokeisiin. Eli Euroopan tasoinen tunnustus näille kokeille, joka myöhemmin tekisi mahdolliseksi tieteellisen edistyksen jolla sitten vähennettäisiin elävillä, eläimillä tehtäviä kokeita. Kiitos. Eh, adesso non ci sono altre richieste. No niin, nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. En tiedä, haluaako komission edustaja vielä lisätä jotakin? Mm, yes, maybe I, uh, so... Uh, mitä kosmetiikkaan tulee, niin kosmetiikkadirektiivissähän on tehty selvä poliittinen valinta, joka on paljon tiukempi kuin muiden asioiden kyseessä, kyseen ollessa. Siis tässä on kysymys, ei siis oteta huomioon kustannuksia tai sitten menetelmien saatavuutta, vaan tässä on kysymys selkeästä, selkeästä poliittisesta valinnasta – ja hän pitäisi pikemminkin katsoa menetelmien tieteellistä saattavuutta. Sehän on kosmetiikkadirektiivin mukaan tehtävä. Joka tapauksessa siis on kysymys siitä, että olemme ajat, aloittaneet sidosryhmien ja tieteiskeskuksen kanssa projektin, jossa me katsomme, missä ollaan tällä alalla ja ollaan vielä. Siis prosessi on aloitettu ja alo- ala aiomme raportoida parlamentille kaikesta edistyksestä ja mahdollisista aikatauluista. Mitä metodien validointiin tulee, niin tämä tieteiskeskus on Äh, siis, sillä on ehdotuksia siitä, millä tavalla eri menetelmiä voitaisiin validoida. Ensimmäinen asia on se, että meillä vielä ei ole e-, menetelmiä, joten niiden validoimisesta ei vielä tässä vaiheessa ole kysymys. Siinä se, mitä voin tuoda tähän keskusteluun. Eh, Kiitoksia. Tämä on tietenkin aihe, josta olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että on hyvin ristiriitaista käyttää eläimiä tällaiseen kokeiden tekemiseen. Ehkä nyt voisimme pitää aivan pienen tauon. Tässä seuraavat kuusi vetoomusta käsittelevät oikeastaan samaa aihekokonaisuutta. Ja voisimme ehkä kuunnella ensin nämä muutkin kohdat ja näin saisimme laajemman näkökulman koko tähän aiheeseen. Kaikille näyttää sopivan tämä, joten nyt voisimme siirtyä käsittelemään kohdan 9 vetoomuksia 915 kautta 2008 1063 2008 1248 2009 ja 15 2009 Susanna Lunes komissiosta. Voisi käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Luvallanne käsittelisi myös kohtaa 10, jossa on kaksi muuta vetomusta, koska ne liittyvät näihin samoihin asioihin. Nämä kaikki vetomukset liittyvät suoraan 86-609 direktiivin uudistamiseen liittyen eläinten käyttöön lääketieteellisiin kokeisiin. Ja liittyen siihen, mitä ensin vastasimme, haluaisin nyt antaa suullisesti siitä tietoa, miten lainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja minkälainen sen lopullinen muoto toivottavasti tulee olemaan. Olemme päässeet poliittiseen sopimukseen asiasta viime joulukuussa parlamentin ja neuvoston kanssa ja sitten viimeisessä kokouksessa 7. huhtikuuta pääsimme sopimukseen siitä, miten komitologiaa hoidetaan Lissabonin sopimuksen pohjalta. Olemme sitä mieltä, että tässä päästään nyt tasapainoon toisaalta eläintensuojelun osalta ja sen osalta, että tieteellinen yhteisö pystyisi jatkossakin toimimaan ja olemaan kilpailukykyinen EUn sisällä ja kansainvälisesti. Teksti, luonnos, joka toivottavasti hyväksytään, ottaa mukaan nämä kolme R hyvin selvästi. Mitä tulee sitten näiden eri vetomusten sisältöön, ne voitaisiin käydä läpi lyhyesti. Meillä oli yksi rouva Erdiltä suurista ihmisapinoista ja niiden käytön kiellosta ja sitten kullilta tullut vetomus, jolla pyydetään, että eläin koketa enää käytettäisi ja sitten meillä on vielä Rova Hemingway ja Chadwick, jotka liittyvät näin asioihin kohdassa kymmenen Taas puhutaan eri koiraratojen käytön kieltämisestä. Ja me voimme tässä yhteydessä vahvistaa sen, että lähes kaikkiin asioihin on tarkoitus ottaa kantaa. Teksti, joka toivottavasti hyväksytään, siinä pyydetään systemaattista eettistä arviointia, jota tekstissä kutsutaan protet evaluaatioksi. Tarvitaan myös tuotteille lupaa ja luvan antamista silloin, kun käytetään eläimiä erityisesti ihmisapinnoita suojataan, otetaan huomioon niiden yksilöhistoria ja pitää myös hankkeen jälkeen retrospektiivisesti arvioida hankkeita. Monessa yhteyksessä puhutaan näistä ihmisapinoista ja siitä, minkälaisia kokeita niillä voidaan tehdä. Kuten Moni on pyytänyt ihmisappinoiden käyttö on kielletty, mutta tässä on kuitenkin eh, lauseke poikkeustilanteita koskee, jos olisi jotain suuria tautiepidemioita. Ja mitä tulee sitten kosmetiikkaan, EU:ssa ponnistellaan eri aloilla ja vastauksissa on huomioitu tutkimuksen puiteohjelma ja myös ekonin validointi, mutta Tämän lisäksi huomioitiin se, mitä täällä on erityisesti pyydetty. Direktiivin uudistamista panotaan neljään kohtaan, joilla pitäisi pystyä antamaan käyttöön vaihtoehtoisia tapoja. Ensinnäkin pyydän, että jäsenvaltiot nimittäisivät erikoislaboratoriot, jotta voitaisiin saada lisää resursseja tähän valiointityöhön. Ja sitten toisaalta pyydetään, että jäsenvaltiot edistäisivät vaihtoehtoja kansallisella tasolla, näin komissionkin on tehtävä kansainvälisellä tasolla. Ja mitä sitten tulee sääntelyn hyväksyntään, yksi ongelmista on ollut se, että tämä on kestänyt aina kovin pitkään ja toisaalta sitten tietyn menetelmän relevanttius on ollut kyseenalaista direktiivin pohjalta kunkin jäsenvaltion on niin, että yksi yhteyspiste, johon otetaan yhteyttä, jos halutaan kysyä näistä asioista ja näin voidaan edistää työn nopeuttamista. Ja lopuksi meillä on viite laboratorion vahvistaminen Euroopan tasolla. Tämä tulemaan ECVAMin tehtävä jatkossakin, mutta sillä ei ollut oikeus perustaa tähän asti, eli nyt sille sellainen annettaisiin. Ja sitten lopuksi viittaisiin avoimuuteen. Se on kohtaa kymmenessä yhdessä kysymyksessä. Meillä on paljon parannuksia avoimuusasioissa. Tämä eettinen arviointi, sen pitää olla läpinäkyvää ja julkista on julkaistavaa. Ei tekniset yhteenvedot näistä kokeista. Joissain tapauksessa pyydetään myös jälkikäteisarviointia ja sitten pitää myös raportoida tilastollisesti ja siitä, mikä näiden eh, eläinten alkuperä on. Eli tilanne paranee kovasti nykytilanteesta. Ja sitten hyvin tärkeä elementti komission kannalta, eli täytäntöönpano meidän mielestämme täytäntöönpano on otettava esille ja siihen on paneuduttava kunnolla. Olemme sitä mieltä, että avoimuus lisääntyy ja yritykset valvovat myös itse itseään, mutta tämän lisäksi meillä on jatkuvaa valvontaa ja jos epäillään, että ei toimita sääntöjen mukaisesti, niin EU-tasolla pystytään vielä valvomaan kansallista valvontajärjestelmää. Jos mennään vielä tämän hetkiseen tilanteeseen, niin nyt ensimmäinen tai kolmas kesäkuuta pitäisi neuvostossa hyväksyntä saada aikaiseksi ja sitten täysistunnossa eh, kesällä heinäkuussa ensin valiokunnassa sitten syyskuussa täysistunto hyväksyntä ja syksyllä tämä tulisi sitten voimaan, niin julkaistaisiin ja sitten olisi aika vielä transponoida tämä eri maiden lainsäädäntöön. Teksti, jonka neuvoston pitäisi hyväksyä torstaina, annan sihteeristölle linkin tähän nettisivustoon ja tästä on myös kopion, jota voitte tutkia. Kiitos. Questo intervento della Commissione abbia dato risposte a tutti gli Kiitoksia. Tässä meillä oli aika paljon nyt erilaisia kysymyksiä, mutta sain näihin kaikkiin vastauksen, joten äh, näin huolenaiheemme saatiin sivutettua. Ja komissio todella ottaa huomioon nämä meidän esittämämme kysymykset ja he aikovat eri aloittein päästä siihen, että eläinkokeista voidaan luopua. Joten mielestäni voimme pitää tätä vetomusta nyt suljettuna ja välittää nämä vastaukset näille kuudelle vetomuksen esittäjälle. Nyt voimme siirtyä sitten kohtaan 11, 1274 2009 Rachel Mullen on tämän vetomuksen jättäjä. Ja allekirjoittaja on paikalla, joten annan nyt puheenvuoron Mallinille. Um, um, Kiitos. Olemme esittäneet tämän vetomuksen, jossa on kysymys Irlannin velvollisuuksista Euroopan direktiivien puitteissa, mitä tulee hyvin suuriin budjettileikkauksiin ja tasa-arvoallianssiin. 2008 olemme esittäneet vastalauseen siitä, että tätä infrastruktuuria, joka koskee tasa-arvoa ja oikeuksia, on, siitä on leikattu. Ja 80 erilaista AY, 140 erilaista jäsentä, 83 kansalaisjärjestöä, AY-järjestöt, akateemiset ja yksittäiset aktivistit ovat allekirjoittaneet tämän ja Irlannin MEPit tukevat tätä myös. Tässä on allekirjoittajina ovat Nessa Childers, Alan Kelly, Gay Mitchell, Meredith McGuinness, Jam Higgins, Sean Kelly, Joe Higgins ja Marian Harkin. 43 prosenttia leikattiin 5,8 miljoonasta 3,3 miljoonaan. Ja silloin tämän johtaja erosi joulukuussa 2008, oli sitä mieltä, että nämä leikkaukset tekivät tästä virastosta tai elimestä sellaisen, joka ei pystynyt toimimaan. Oli myös muita tärkeitä leikkauksia mitä tulee ihmisoikeuksiin ja syrjinnän torjumiseen. Samalla sitten ihmisoikeuskomission varoja leikattiin tai budjettia leikattiin 31 prosenttia, mitä tulee kansalliseen konsultatiiviseen komissioon, joka käsittelee rasismia ja kulttuurien välistä toimintaa. Sen, sen budjettia leikattiin Nämä mm, olivat mielestämme aivan suhteettomia, mitä tulee yleisiin leikkauksiin. Esimerkiksi oikeus- ja tasa-arvoministeriössä, siellähän oli kysymys 2-5 prosenttiin tällaista leikkauksesta. Vuonna 2008 meidän järjestömme tilasi riippumattoman tutkimuksen, jossa oli kysymys siitä, millä tavalla nämä leikkaukset vaikuttavat meidän infrastruktuuriimme. Ja seuraava, seuraavassa se, mitä todettiin, todettiin, että 43 prosentin budjettileikkaus, mitä tasa viranomaiseen tulee, ja se, että sen henkilöstöä leikattiin 53-38, mm, merkitsi sitä, että se ei pystynyt hoitamaan tai sen toimin, toimintakyky kyseenalaistettiin. Mitä tulee virkamieshenkilöstöön, siis <clears throat> nämä leikkaukset eivät vastaa parhaita kansainvälisiä toimintatapoja. Mitä tulee nykyiseen tasa-arvon viranomaisen toimintaan. Tämä ei vastaa kansainvälistä tai nykyistä tulkintaa, joka koskee Pariisin periaatteiden soveltamista. Ja tämän viranomaisen profiilia on kavennettu ja tällä tavalla se ei pysty toimimaan täysimittaisesti esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa eikä liioin yritysmaailman kanssa. Ja haluaisin antaa seuraavaksi puheenvuoron kollegalleni Orlago Farrellille, joka voisi kertoa äh, oikeudellisesta perustasta <clears throat> jonka perusteella olemme vetomuksen esittäneet. Kiitos, olen Ola Faron ja olen syrjimislainsäädännön itsenäinen työntekijä, myös entinen komissio työntekijä. Tässä valituksen takana on se, että Irlannin hallitus on käyttänyt hyväkseen varojen leikkausta e, yleensä siihen, että on tältä järjestöltä erityisesti viety rahoitusta. Ja tarkoituksena on, että budjettileikkaukset ja sitten e, hajannuttamisohjelma ovat vaikeuttaneet tämän tahon toimintakykyä. Se ei pysty toimimaan EUn tasa-arvodirektiivien pohjalta. Olemme sitä mieltä, että Irlanti ei pysty perustelemaan tätä hyökkäystä tämän, tätä tasa-arvotahoa kohtaan ja sanoa, että yhä vielä toimitaan EU-lainsäädännön mukaisesti. Olemme sitä mieltä, että hallitus ei enää noudata lainsäädäntöä sen jälkeen, kun budjettileikkauksia on tapahtunut. EU-lainsäädännön pohjalta. Tasa-arvoviranomaisen on pystyttävä toteuttamaan viisi tehtävää. Ensinnäkin pitää auttaa syrjittyjä, kun tehdään valituksia oikeudessa. Toisaalta on tehtävä tutkimuksia liittyen syrjintään, on tehtävä eh, tutkimuksia ja suosituksia ja on vietävä asioita oikeuteen uhrien puolesta ja sitten lopulta pitää toimia itsenäisesti näissä tehtävissä. 2008 lokakuussa budjettia leikattiin 43 prosenttia 5,87-3,3 miljoonaan. Tämän lisäksi viranomainen hajatettiin tai etäntettiin Dublinista aika kauas ja nyt toimipaikkoja on kaksi henkilöstömäärä alleni 53-38 ja näin menetettiin paljon asiantuntevia työntekijöitä. Elokuussa 2009 oikeudellinen eh, neuvonantaja erosi, eikä hänen tilanne ole nimitetty ketään. Tämä vaikeuttaa viranomaisen toimintaa. Se ei pystytään toteuttamaan EU-direktiivien mukaisia tehtäviään. 2007 komissio kertoi Euroopan parlamentille rotudirektiivin toteuttamisesta seuraavaa. Tarvitaan eh, tai tasa-arvo elin pystyy toimimaan silloin, kun se saa kunnon rahoitusta. Tasa-arvo vuoden lopulla 2007 neuvosto pyysi, että jäsenvaltiot vahvistaisivat tasa-arvoelimiään niin, että ne pystyisivät toimimaan itsenäisesti ja niille pitäisi antaa tarvittavat inhimilliset ja rahalliset resurssit, mutta Iranin hallitus on todellakin pyrkinyt siihen, että nimenomaan tältä viranomaiselta vietäisiin paljon varoja, kun budjettivaroja leikataan, eikä ole leikattu tasapuolisesti eri tahoilta. tässä valituksessa ollaan sitä mieltä, että 43 prosentin leikkaus on niin suuri, että viranomainen ei pysty enää tehokkaasti ja riippumattomasti toimimaan. Tapausten määrä, jotka ovat tulleet käsittelyyn tässä viranomaisessa, ovat vähentyneet sen jälkeen, kun budjettileikkaus toteutettiin. Ja toinen tärkeä asia on riippumattomuus ERAn tekemä tutkimus on tehnyt selväksi, että sen riippumattomuus on vaikeutunut, rikkauton toiminta, ja ollaan sitä mieltä, että koska erityisesti sitä on rangaistu, tämä pohjautuu siihen, miten itsenäisesti se on aikaisemmin toiminut. Oltiin sitä mieltä, että hallitus on ollut tyytymätön siihen, että monesta jutusta on tullut paljon tietoa julkisuuteen, kun valittajat ovat valittaneet hallituksesta ja viranomaisten toiminnasta. Ja vetomuksemme tämä osa huomioi toisaalta riippumattoman toiminnan vaatimuksen ja sen, että tähän liittyy suuri budjettileikkaus vetomus lähtee liikkeelle tuomioistuimen päätöksestä tasa-arvoasioissa. Tiedämme, että jäsenvaltiolla on harkinnanvaraa, mutta tuomioistuin on kuitenkin päättänyt, että on ryhdyttävä kaikkiin tarpeisiin toimia, että voidaan varmistaa, että direktiivi toteutuu ja että direktiiviä ei toteuteta vain kerran, vaan se on jatkuva prosessi ja siihen liittyy jatkuvia velvollisuuksia. Eli jäsenvaltioiden on jatkuvasti toimittava ja edistyttävä toiminnassaan eikä mentävä takapakkia. EU-tasolla on pyritty äskettäin vahvistamaan tasa-arvoelimiä neuvostossa neuvoteltua tekstiä äskettäin parlamentissa muutettu niin, että jäsenvaltioilla pitää olla riippumattoman ja hyvä rahoitusta saava elin, jotta voidaan edistää tasa-arvoista kohtelua. Olemme sitä mieltä, että jos Irlannissa nyt vähene, huonotaan tilannetta, tämä johtaa siihen, että tulevaisuudessa tilanne on vielä pahempi kuin vanhojen direktiivien pohjalta. Ja koska tarkoituksena ei ole mennä taaksepäin, vaan ajatuksena on, että uudet minimisäännöt eivät voi koskaan alentaa aikaisempia kansallisia sääntöjä. Tammikuussa 2010 ERA sai komissiolta ilmoituksen siitä, että rikkomusmenettelyä ei komissiossa aloitettaisi valituksen pohjalta syynä oli se, että direktiivin vaatimukset ovat minimivaatimuksia, eikä määritellä mitään rahoituksen tasoa. Komissio myös sanoi, että se on nyt vakuuttunut siitä, että nykyinen rahoituksen taso estäisi elimen toimintaa direktiivin mukaisesti. Olemme tietoisia siitä, että direktiivissä ei tarkkaan sanota, kuinka paljon kansallista rahoitusta on annettava. Ja tämä tietysti vaihtelee aika paljon ympäri unionin, koska väestön kokokin on erilainen. Mutta jollain sanassa sanotaan, että ne elimet, jotka nimetään direktiivin pohjalta, niiden on oltava riippumattomia ja sillä siksi niillä on oltava mahdollisuus tehokkaasti tehdä työnsä. Ja koska ERAlta on poistettu puolet sen budjetista ja henkilöstö on vähentynyt 25 prosenttia. Se ei pysty enää tehokkaasti hoitamaan sillä annettuja tehtäviä. Hyvät parlamentin edustajat, olemme kiitollisia siitä, että voimme olla täällä puhumassa kanssanne. Toivomme, että vetomukseen ja valitukseen selvästi paneudutaan parlamentissa ja myös komissiossa. Komissio juuri tutkii 27 jäsenvaltiossa sitä, miten kansalliset tasa-arvoelimet toimivat. Tästä saadaan tuloksia myöhemmin tänä vuonna Eli olemme sitä mieltä, että Irlannin valituksen pitäisi suos, sitä pitäisi katsoa hyvin vakavasti ja lähteä liikkeelle direktiivisti, joka korostaa erityisesti riippumattomuutta ja tarvittavia resursseja. Kiitos. Per la commissione. Kiitoksia. Claire Smith seuraavaksi komissiosta. Um, Kiitos. Ensiksi haluaisin sanoa, että Komissio on aina, komissiolla on aina ollut hyvää vuoropuhelua vetomuksen esittäjän kanssa ja haluaisin sanoa, että otamme teidän vetomuksenne ja valituksenne erittäin vakavasti, koska olemme saaneet teiltä paljon tietoa, muun muassa tämän riippumattoman tutkimuksen kautta, joka oli erittäin hyödyllinen. Ja tiedämme, että tämä järjestö edustaa suurta osaa kansalaisyhteiskuntaa Irlannissa. Itse asiassa minulla on hyvin vähän sanottavaa tasa-arvoelinten on neljän direktiivin mukaan, siis tässä on kysymys sukupuolista syrjinnästä ja niin edelleen – jäsenvaltiot on edistettävä tasa-arvoista kohtelua. Ja tietysti on kysymys myös siitä, että jäsenvaltiot antavat näille tarpeelliset varat niin, että ne pystyvät hoitamaan velvollisuutensa. On kysymys esimerkiksi apua erilaisille uhreille, erilaista ja siitä, että ne osallistuvat myös oikeustoimiin uhrien puolesta. Irlannissa tasa-arvoviranomainen on ollut hyvien toimintatapojen esimerkki. Sitä on pidetty tällaisena hyvänä esimerkkinä myös muissa jäsenvaltioissa, joten komissio oli erittäin huolissaan nähdessään tämän valituksen, tämän vetomuksen rinnalla. Me saimme sen joulukuussa 2009 ja kuten täällä on sanottu jo, niin vastauksemme oli, että direktiivit ovat minimistandardidirektiivejä, eikä niissä ole minkäänlaista rahoitustasoa e-, eritelty tai määritelty. Mitä tulee, äh, siis Villanissa oltiin tietysti erässä pettyneitä meidän vastaukseemme ja siis näiden budjettileikkausten, jotka ovat ilman muuta erittäin laajoja, niiden, ne tulevat näkyviin vasta vuodesta 2010 alkaen. Siis Kaikesta todisteista huolimatta ei oikeudellisesti ole mitään sellaista näyttöä kuitenkaan, että voisimme viedä tai siis voisimme syyttää Irlantia siitä, että se tasa-arvoviranomainen ei pysty hoitamaan velvollisuuksiaan direktiivin mukaisesti. Meidän täytyy, meillä siis oikeudellisesti puhuen täytyy olla – näyttöä siitä, että tehtävät ovat mahdottomia tai sitten erittäin hankalasti toteutettavissa, siis kuten tulevaisuudessa. Me olemme myös tekemässä tutkimusta, siis nämä tulevat esiin vasta nämä vaikutukset tulevaisuudessa, mutta ennen kuin meillä tämä näyttö on, me kirjoitimme jälleen ERAlle ja sanoimme, että emme käynnistää rikkomusmenettelyä ainakaan tässä vaiheessa, mutta olemme täysin tietoisia siitä, että jäsenvaltiot joutuvat vastaamaan täydellisestä direktiivin täytäntöönpanosta sen jälkeen, kun on siirrytty kansalliseen lainsäädäntöön. Ja olemme tietysti erittäin kiitollisia kaikesta uudesta tiedosta tulevaisuudessa. Grazie, la collega Harkin. Kiitoksia sitten Harkin. Madam Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää komissiota tästä hyvin myönteisestä vastauksesta. On hienoa nähdä, että heidän mielestään tasa-arvoviranomainen on ollut oikein malliesimerkki muille ja sen takia on erityisen harmillista se, mitä on tapahtunut. ERN kollegat ovat jo aika selvästi kertoneet, mikä tilanne siellä on, eli en aio tähän mitään lisätä, sillä he ovat asian hyvin selvästi ilmaisseet. Näissä vain muutama lyhyt kommentti. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että he puhuivat tämän viranomaisen riippumattomuudesta. On selvää, että ERAn johtaja piti korkeaa profiilia, paljon asioita oli julkisuudessa. Hän teki selväksi, että hän ei pelännyt ottaa asioita esille. Ja tästä he joutuivat maksamaan tämän hinnan. Tämä on näin yksinkertaista. Ja sen takia komissio nyt puhuu tästä viranomaista, että se oli ihan malliesimerkki. Se oli ehkä jopa liian hyvä eh, toiminnassaan niiden kannalta, jotka pystyvät leikkaamaan sen budjettia. Sieltä on mennyt paljon eh, työntekijöitä, 53 oikeuden neuvonantaja on menetetty ja paljon muuta. Ei se enää pysty toimimaan kunnolla. Ja komissio sanoi, että direktiivi on vähimmäistandardi. Eli tässä voidaan nyt kysyä, mitä tehdään. Komissio sanoi, että kyseessä on vähimmäistandardi, mutta kun kyseessä on 43 prosentin leikkaus, no entäs 93 prosenttia? Tarkoittaisiko tämä mitään? Onko mitään lukua, onko mitään määrää? Kun komissio itse tutkii sitä, miten nämä eri viranomaiset toimivat kaikissa 27 jäsenvaltiossa, jos ajatellaan direktiivin täytäntöönpanoa. No tämä itsessään on tarpeeksi hyvä syy sille, että vetoomus pidetään eh, avoinna, koska sen jälkeen voidaan saada komissiolta tietoa siitä, mikä tilanne on. Ja sitten, niin kuin vetomuksen esittäjät sanoivat, he puhuvat tästä direktiivistä, joka on jumiutunut neuvostoon. Euroopan parlamentti itse on pyytänyt, että tällaiset elimet saisivat tarpeeksi rahaa ja meillä vetonsvaliokuntana on mahdollisuus pitää tämä asia avoinna ainakin siihen asti, ja asti kunnes saamme komissiolta komission tutkimuksen tulokset ja sitten voidaan asiaan taas palata. Kiitos. Derossa. Kiitos, Derossa. Uh, thanks very much and um, thank you to the... Kiitos ja kiitos vetomuksen esittäjille hyvin selkeästä esityksestä. Tämä on sellainen asia, jota itse olen käsitellyt ja olen esittänyt kysymyksiä komission jäsen Spidlalle ennen kuin hän lähti virasta ja hänen tilalleen tuli uusi komission jäsen. Vaikuttaa siltä, että tässä on selkeä heikkous tässä nykyisessä direktiivissä. Jos tässä on kysymys minimistandardidirektiivistä, samalla kun rahoituksen pitäisi olla sellainen, että kaikki toiminnot, joita direktiivissä kuvataan, elimellähän täytyy olla mahdollisuus hoitaa kaikki nämä toiminnat – kysymys herää silloin siitä, että mikä toimintataso pitää olla, jotta voitaisiin kunnolla täyttää direktiivi. Onko kysymys siitä, että pystytään hoitamaan yksi asia vuodessa tai esittää yksi raportti vuodessa? Siis mitenkä tämä minimi on määritelty vai onko kysymys siitä, että tämä on itse asiassa hallituksen mielivaltaisesti määriteltävissä. On selvää, että tämä viranomainen ei pysty toimimaan samalla tasolla kuin se on toiminut aikaisemmin silloin, kun näin rajusti on sen varoja leikattu, samoin henkilöstöä ja sen oikeudellinen asiantuntemus, sitä on leikattu ja siis tässähän on kysymys Dublinista tai siitä, että virasto on siirtynyt Dublinista Tipperaryin ja silloinhan se ei pysty toimimaan ja komissio on jatkuvasti sanonut, että silloin kun tämä virasto toimi, niin se oli hyvä esimerkki. Mikä tilanne nyt sitten on? Vaikuttaa siltä, että tässä on tämmöinen catch 22 ilmiö pitäisikö meidän uudelleen tutkia tätä direktiiviä. Kuten Maren Harkin sanoi, niin neuvostossahan puhutaan parhaillaan syrjinnästä ja kysymys on siitä, että voisimmeko tässä jotain tarkistuksia esittää, mutta mielestäni valiokunnan pitää pitää tämä vetoomus avoimena ja samalla pyytää komissiota saamaan aikaan jonkunnäköinen vertaisarvio minimikriteereistä tai minimitasosta. Tiedämme, että monet jäsenvaltiot ovat seuranneet Irlantia, mitä näihin budjettileikkauksiin tulee, joten tässä saattaa tapahtua tällainen tukkutaantuma, kun yritetään saada aikaan tasa-arvoa Euroopan unionissa. Ja tasa-arvohan on yksi perus tavoitteista – Siis se, kun halutaan suojella ihmisoikeuksia ja luoda tasa-arvoa yhteiskuntiimme. Ja vaikuttaa siltä, että tämä on pidettävä avoinna ja on saatava jotain takaisin komissiolta parin kuukauden kuluttua. Ei pelkästään mitä tulee siihen, kun, että se tutkii näitä vastaavia viranomaisia muissa jäsenvaltioissa, vaan on kysymys siitä, että siis mitä tulee Irlantiin tai mihinkä muuhun jäsenvaltioon tahansa ja siihen, millä tavalla se rikkoo tätä. Siis meidän on saatava kovaa faktatietoa näistä minimitarpeista ja sen jälkeen meidän sitten on katsottava uudelleen koko direktiiviä. Kiitos. Grazie, il collega Higgins. Grazie, Presidente. Um, when Ms. Mo- Kiitos, puheenjohtaja. Kun Mullen ja Farrell puhuivat tästä vetomuksesta. No he puhuivat hyvin monen irlantilaisen puolesta, erityisesti Irlannin yhteiskunnan niiden osien puolesta, jotka tarvitsevat puolesta puhujia, kun vaaditaan oikeutta tasa-arvoon. Ja siksi heihin pitää suhtautua hyvin vakavasti. Ja kun entinen ERAn johtaja erosi protestoidakseen, niin hän kiinnitti huomiota siihen, että 43 prosenttia oli leikattu ERalta ja muilta elimiltä vain kaksi kolme prosenttia. Eli on selvää, että Irlannin hallituksella oli tässä tietyt asiat mielessä sen lisäksi, että suhtauduttiin halveksuvasti siihen, että tasa-arvo voisi käytännössä toteutua komission vastaus ei tyydytä, se ei vakuuta ollenkaan, mutta toisaalta komissio itsehän tässä on nyt hyvin ristiriitainen, sillä tämä sama, samainen komissio kulkee ympäri Eurooppaa ja panee aseen hallituksen ohi, hallitusten ohimoille ja vaatii niiltä leikkauksia sen takia, että rahoitusmarkkinoilla on ollut suuria heilahteluja. Ja tämä samainen komissio on pitänyt Irlantia esimerkillisenä, kun siellä on näin rankasti tehty leikkauksia talouskriisiin vastauksena. Eli kun se ei suostu tuomitsemaan Irlannin hallitusta ja äh, korostaa sitä, että tietty määrä varoja tarvitaan tasa-arvoa työhön, niin paljon pelkään, ettei komissiolta voi kovinkaan paljon odottaa tämän pohjalta. Ristiriita on hyvin selvää. Toisaalta siis sanotaan aivan oikein, että jotta kansalliset tasa-arvoviranomaiset voisivat toimia, ne tarvitsevat tarpeeksi varoja, jotta ne pystyvät hoitamaan kaikki tehtävät direktiivien mukaisesti. Mutta sitten ollaan tämän kanssa täysin ristiriidassa, kun sanotaan, että kyseessä on ainoastaan direktiivi ei määritellä mitään tiettyä äh, rahoituksen tasoa. Eli jos halutaan edistää asioita, niin tämä tapahtuu vain paperilla komission työssä. Tämä on suuri ongelma. Eli olen aivan vakuuttunut siitä, että itse komission työntekijätkin ovat nyt havainneet tämän ristiriitaisuuden, mutta heidän on kuitenkin mietittävä tarkkaan sitä, kuinka paljon varoja tarvitaan, että voidaan todellakin edistää tasa-arvoa ja pyrkiä siihen pääsemään eri jäsenvaltioissa, tässä tapauksessa Irlannissa siis. Tarvitaan tiettyä rahoituksen taso, jotta pystytään tehtävät hoitamaan. Muutenhan tämä on pelkkää silmän lumetta. Eli meidän pitäisi todellakin pyytää, että Irlannin hallitus tulisi tähän valiokuntaan kertomaan toimistaan tähän liittyen. Tämä on kyllä niin eh, selvää tohoa, että tähän kyllä tarvittaisiin tällainen vastaus. Si, Seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä tasa-arvoviranomaista on jollain tavalla rangaistu. Ei siksi, että se oli liian heikko, vaan liian aktiivinen ja liian tehokas. Siis tämä on minun mietteeni, kun olen kuullut sekä komissiota että vetomuksen esittäjiä. Näin ei ole käynyt muissa maissa ei ainakaan omassa Romaniassani, jossa viranomaiset päivittäin rikkovat erilaisia oikeuksia ja sääntöjä, vaan Irlannissa, ja mielestäni tätä ei voida hyväksyä. No nyt kun on rahoitus- ja talouskriisi, syrjintä ja ihmisoikeuksien rikkomukset, rikkominen, niistä on tullut päivittäistä traagista todellisuutta. Euroopan ihmiset tarvitsevat luotettavan viranomaisen puolustamaan ja heitä ja edistämään heidän oikeuksiaan, mutta ei leikkaamaan heiltä varoja, ei ihmisvaroja liioin tällaisessa viran, virastossa, jos halutaan vastata Euroopan kansalaisten odotuksiin. Jos katsomme talouskriisin vaikutuksia, niin jokaisessa Euroopan maassa jäkkäitä ikäihmisiä syrjitään, kaikkein nuorimpia syrjitään, vähemmistöjä syrjitään tavalla tai toisella. Ja kysymys on siitä, että missä on se tuomari, joka voi sekä suojella että puolustaa heidän oikeuksiaan Irlannissa ja monissa muissa maissa. Joten minun vetomukseni on, että emme sulje silmiämme ja hyväksy tätä. Siis on olemassa taloudellinen talouskriisi ja silloin meidän täytyy tietysti hyväksyä leikkaukset, mutta kolme miljoonaa onko se niin suuri summa Irlannin viranomaisille, että tämä viranomainen, siitä voidaan tehdä toimintakyvytön. Haluaisin, että lähetämme Irlannin hallitukselle kirjeen ja kehotamme siinä sitä tulemaan meidän valiokuntaamme ja haluaisin kehottaa, että komissiokin on valpas ja hyvin tarkoin tutkii sitä, miten erilaiset viranomaiset, vastaavat viranomaiset toimivat Euroopassa, koska tässä on kysymys Euroopan, eurooppalaisista oikeuksista, joita sellaiset viranomaiset joutuvat suojelemaan, jotka on luotu Euroopan direktiivin puitteissa. Se on meidän sitoumuksemme ja meidän velvollisuutemme. Kiitos. Bostinaru. Kiitoksia, kollega Bostinaru. No, kaikki tuntuvat olevan sitä mieltä, että tämä vetomus pidetään auki ja että lähettäisimme Irlannin hallitukselle kirjeen ja pyytäisimme selitystä tälle leikkaukselle ja selitystä sille, miten viranomainen voi täyttää direktiiveistä koituvat velvoitteensa, jos budjettia leikataan näin paljon. Eli miten se pystyy täyttämään omat velvoitteensa. Ja lisäksi odotamme komission syvällisempää selvitystä asiasta. Se on sanonut, että tämä on yksi heidän painopistealueistaan. Nyt voisimme siirtyä sitten seuraavaan kohtaan, eli 12, 997 kautta 2007 ja 1518 kautta 2008 ovat vetomusten numerot. Ja paikalla on ainakin toinen vetomuksen allekirjoittajista, eikö niin? Irina Mateva. Good afternoon. Uh, dear Madam Chairman, Hyvää iltapäivää. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitos, että kutsuitte minut tänne vetomusvaliokunnan kokoukseen. Nyt on kulunut yli kolme vuotta siitä, kun Bulgaria liittyi EU-hun ja yli kaksi ja puoli vuotta siitä, kun Bulgarian lintujen suojeluyhdistys esitti vetoomuksen 0997-2007, joka koskee Natura-hankkeiden eh, tarpeeksi liian alhaista suolun tasoa. Ja sitten 15.18.2008 vetomus, joka koskee sitä, että meren rannalle Kliakassa ja Kamtsassa ei suojelutaso ole tarpeeksi korkea. Myös muut kansalaisjärjestöt ovat esittäneet valituksia komissiolle samoihin aiheisiin liittyen. Tähän asti komission avannut useita rikkomusmenettelyitä ja on lähetetty useampia virallisia ilmoituskirjeitä Bulgarian viranomaisille – mutta Euroopan komission toiminta ei ollut kovinkaan tehokasta, ei ole pystytty saamaan Bulgaria toimimaan luonnonsuojelulainsäädännön mukaisesti. Minä haluaisin korostaa sitä, että ne kohteet, jotka on nimetty Natura 2000 kohteeksi, niitä ei ole vielä selvästi nimetty. 2009 joulukuun jälkeen on nimetty ainoastaan kaksi uutta erityissuojelualuetta ja ainoastaan siis kaksi 214 ja Bulgarian hallitus ei ole ryhtynyt toimiin nimetäkseen mitään näistä kuudesta alueesta – joiden alue on vähentynyt. Mihinkään toiminnoilla ryhdytty. Bulgariassa on tehty, on vahingoitettu paljon eh, luontoa. Voidaan nähdä esimerkiksi, että tietty habitaatti on tuhottu, koska niitä ei ole nimetty erityissuojelukohteiksi. Tarkoituksena on rakentaa niistä suuria matkailukohteita. Ja sillä tavoin nämä, näiden kohteiden pinta-ala on selvästi pienentynyt. Ja myös Velitaskali on yksi Natura 2000 kohde, jossa on käynyt niin, että 2006 vuoden loppuun asti tämä oli vielä luonnon tilassa oleva alue, se näkyy täältä. Ja nyt se on täysin tuhoutunut. Ja tämän lisäksi Natura 2000 kohteita vahingoittuu lisää. Voidaan mainita esimerkiksi Kliakran tapaus, joka on hyvin tunnettu. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun tämä tuulivoimalla rakennettiin, on havaittu, ettei habitatia pystytä saamaan takaisin. Tämä on yhä ikään kuin aavikko, missä nämä koneet olivat. Sitä ei enää saada takaisin. Ja uutta tuulivoimalaitosta on myös rakennettu Saksan, saksalaisen sijoitusyhtiön toimesta asian viety oikeuteen, koska Hallitus yritti pysäyttää rakentamisen, mutta vielä ei ole tietoa siitä, miten tässä oikeuskäsittelyssä käy. Tämän lisäksi tammikuussa 2010 suuri tulivoimalaitos otettiin käyttöön sellaisella alueella, jota on ehdotettu Natura 2000 kohteeksi, mutta sitä ei ole kuitenkaan hyväksytty sellaiseksi. Tämäkin on Euroopan lainsäädännön vastaista lintujen suojeluyhdistys on oikein tyytyväinen siihen, että komissio on aloittanut nämä rikkomusmenettelyt, mutta Bulgarian hallitus ei ilmeisesti aio muuttaa toimintatapojaan tästä huolimatta. Ilmeisesti oli tarkoituksena tiukentaa tuulivoimalle asetettavia vaatimuksia. Piti tehdä vaikutusarviointi kunkin hankkeen Eh, osalta hallitus pyrki myös säätämään moratorion rakentamisen osalta, mutta nämä yritykset eivät kuitenkaan onnistuneet. Eli millään tavoin ei ole rajoitettu eh, niitä alueita, joita pitäisi EU-lainsäädännön pohjalta suojella. Jos ajatellaan erityisesti lintuja ja direktiiviä, Kyseessä on tärkeä lainsäädäntö, jotta voidaan varmistaa kestävä kehitys. Jäsenvaltio ei voi jättää sitä huomiota tai vaan sanota sitä irti. Komission on nyt korkea aika ryhtyä toimiin sen sijaan, että lähetetään vain uhkailevia kirjeitä Bulgarian hallitukselle, vaan pitäisi kesäkuussa kollegion kokouksessa ryhtyä toimiin siksi, että Bulgaria ei ole suojelukohteita, nimennyt. Niin pitäisi viedä asiaa oikeuteen ja pyytää väliaikaisia toimenpiteitä Kliankamin tapauksen osalta. Ja sitten tarvittaisi myös toinen kannanotto Bulgarian suuntaan, jotta Bulgaria lakkaisi vahingoittamasta Natura-kohteita ympäri Bulgarian. Olemme kuitenkin huolestuneita siitä, että komissio ei ehkä nyt pysty ryhtymään toimiin, niin haluaisin kiittää vetomusvaliokuntaa nyt siitä, että pääsin tänne kertomaan Bulgarian ongelmista edustajille ja pyytäisin, että vetomusvaliokunta harkitsisi seuraavia toimintatapoja pitäisi järjestää tapaaminen ympäristökomissarin kanssa, jotta voitaisiin korostaa sitä, kuinka tärkeää ryhtyä toimiin, toimeen Bulgarian tilanteen, tilanteeseen liittyen, että tarvitaan myös paljon investointeja täytäntöön panoon. Me mielellämme otamme vastaan myös vierailu delegaation jotta te voitte tutustua tilanteeseen paikan päällä. Kutsuttaisiin myös Bulgarian ympäristöministeri vetomusvaliokunnan kokoukseen niin, että edustajat voivat tutustua siihen, miten Bulgarian hallitus suhtautuu EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon. Kiitos. Grazie. Kiitos, Kusa. No, niin, no. kiitos. Pyydän anteeksi. Lime Cashman seuraavaksi. Thank, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, nämä vetoomukset ovat olleet valiokunnassa jo aikaisemminkin ja yritän tässä saattaa teidät ajan tasalle ennen kaikkea, mitä tulee kommentteihin ja joita vetomuksen esittäjä on tehnyt. Kuten hän sanoi, niin nämä kaksi riittyvät toisiinsa. Ne kattavat hyvin laajoja strategisia asioita. On kysymys lintu- ja elinympäristöhabitaattidirektiivistä Bulgariassa ja on koko joukko yksittäisiä rikkomusmenettelyitä, joita komissio on käynnistänyt, jotta yrittäisin vain käsitellä joitakin keskeisiä asioita, mitä tulee komission vastaukseen näihin vetomuksiin ja niihin liittyviin valituksiin. Jos ensin ajatellaan esimerkiksi sitä, millä tavalla näitä alueita on valittu, ensiksi lintudirektiivin valossa ja sitten meillä on erityisvaatimus, joka koskee habitaatti- tai elinympäristödirektiiviä – mitä tulee lintudirektiiviin ja sitten näiden alueiden valitsemiseen, niin Bulgaria on valinnut kaikki tärkeät lintualueet, joita on tunnistettu Bulgariassa. Kuitenkin on olemassa kysymys, joka koskee näiden asianmukaisuutta monissa tapauksissa – komissio on ollut yhteydessä Bulgarian viranomaisiin tarkistaakseen sen, ovatko näiden erityisten suojelualueiden rajat täydellisiä ja oikeita. Tämä on tietysti hyvin monimutkainen asia, koska on tarkistettava paljon informaatiota, erilaisia lähteitä ja erilaisia viitteitä, mutta kun olemme olleet heihin yhteydessä ja ottaneet huomioon sen informaation, jota vetomuksen esittäjä on esittänyt, niin varmasti me voimme ryhtyä jatkotoimiin tulevina kuukausina. En halua tämän enempää sanoa, koska en halua mennä asioiden edelle, siis komission enkä kollegion kannan edelle. Mutta olemme kuitenkin tehneet asialle jotain ja jatkamme tätä työtämme tulevina kuukausina. Mitä sitten tulee näiden alueiden tunnustamiseen, mitä elinympäristödirektiiviin tulee, on tärkeää todeta, kuten aikaisemmin, että Bulgaria on itse asiassa ehdottanut, että hyvin suuri prosentti sen alueesta otettaisiin mukaan Natura 2000 ohjelmaan siis on kysymys että t- siitä, että tässä on kaikkein toiseksi suurin määrä koko Euroopan unionissa, ja se on tärkeä kommentti. Mutta sen tarkoituksena ei suinkaan ole sanoa, että työ olisi saatettu loppuun, mitä kaikkiin eri elinympäristöihin tulee. Kollegani kuitenkin hetken kuluttua voi kertoa siitä, mihinkä olemme päässeet prosessissa yrittäessämme varmistaa sen, että kaikki elinympäristöt ja lajikkeet on asianmukaisesti katettu. Mitä sitten tulee siihen, että kaikki nämä alueet ovat, että kaikkia niitä on asianmukaisesti suojeltu. Vetomuksen esittäjä on aivan oikein viitannut rikkomusmenettelyihin, joita on aloitettu komissiossa Meillä on erityinen rikkomusmenettely, joka koskee Kaliakran alueeseen, joka koskee Kaliakran aluetta, jonka vetomuksen esittäjä on maininnut. Ja meillä on myös strateginen tapaus, joka liittyy laajempaan ongelmaan, jossa on kysymys siitä, että vaikutuksia, siis ehdotusten vaikutuksia ei Bulgarian näillä alueilla ole tutkittu ja olemme lähettäneet Bulgarialle kirjeen maaliskuussa. Vielä kerran siis on paljon sellaista tietoa, joka on tarkistettava ja on tutkittava myös hyvin paljon tieteellistä tietoa ennen kuin voimme jatkaa näiden tapausten käsittelyä, siis tämän vastaavanlaisten tapausten käsittelyä, olemme myös vienneet tuomioistuimeen muita vertailukelpoisia juttuja, emme aina ole pystyneet vakuuttamaan tuomioistunta siitä, että näyttö olisi riittävää, jotta tosiaan voitaisiin saada aikaan se, että jäsenvaltio tuomitaan. Joten meidän on oltava erittäin varovaisia sen suhteen, että todisteemme ovat riittäviä niin, että tällä tavalla tuomioistuin voidaan saada vakuuttuneeksi siinä tapauksessa, että viemme nämä jutut tuomioistuimeen. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että me jatkamme näiden asioiden seuraamista ja aiomme silloin, kun asianmukaista on, pyytää kollegiota tekemään päätöksiä näistä tapauksista tulevina kuukausina. Sitten rikkomusmenettelyjen ulkopuolella olemme käyneet keskusteluja Bulgarian osapuolten kanssa pyrkiessämme vakuuttamaan heitä siitä, kuinka tärkeää on näiden alueiden suojelun kehittäminen Bulgariassa. Maaliskuussa järjestimme seminaarin Sofiassa Bulgarian viranomaisille, virkamiehille, ja yritimme siellä selittää niitä sääntöjä, joita, jotka koskevat Natura 2000. Ja tarkoituksena oli jälleen kerran yrittää parantaa Bulgarian täytäntöönpanoa näiden kahden direktiivin osalta. Joten odotamme tosiaan, että näitä asioita käsitellään komis- valiokunnassa, äh, komissiossa jatkuvasti ja me aiomme pitää valiokuntaa ajan tasalla, mitä näihin kahteen vetomukseen tulee. Ehkä voisin antaa seuraavaksi puheenvuoron kollegalle Fotuksille, joka voisi Fotuks, kollega Fotussa kertoa siitä, mikä Habitat-direktiivin tilanne on. Kiitos. Lisäisin vielä muutaman kommentin liittyen näihin kohteiden nimeämiseen direktiivin pohjalta oli kansallisesti tärkeät kohteet. Bulgarian kansainen luettelo arviointiin pari vuotta sitten tätä aloittaa koskevassa seminaarissa. Ja siitä huolimatta, että tämä jo kattaa tärkeän osan pinta-alaa noin 30 prosenttia, yhä vielä löytyy jonkun verran puutteita ja viranomaiset sitoutuivat siihen, että nämä puutteet täytettäisiin ja että ryhdyttäisiin tarttaan tieteeseen tutkimukseen, jotta voitaisiin tehdä tutkimuksia kentällä ja selventää asioita. Syyskuusta 2008 alkaen on jo joitain puutteita pystytty täydentämään, mutta jos ajatellaan tätä laajempaa kenttätyötä, mitä vaadittiin, tämä koski erityisesti kahdeksan hautaattityyppiä ja 36 eläinlajia. Niiden osalta on tehty enemmän tutkimuksia ja komissio on ollut jatkuvassa yhteydessä Bulgarian viranomaisiin ja se on antanut lisää aikaa niin kuin he pyysivät, jotta he voisivat nämä kenttätyöt tehdä kunnolla. Ja uusi päivämäärä määräpäivä on tämän vuoden syksy, lokakuu 2010. Sen jälkeen komissio tarkastelee uudelleen sitä, ovatko nämä nimetyt alueet tarkoituksen mukaisia. Kiitos. Ennen kuin annan vetomuksen esittäjälle puheenvuoron vielä kerran, helposti Postinaan on pyytänyt puheenvuoroa ja hänen jälkeensä Rovaukken. Herra Postinaalio. Kiitos. No, palaan takaisin englannin kieleen sen jälkeen, kun olen tervehtynyt Bulgarian vetomuksen esittäjä. The content of the petition. Do... Kanalisoimme tosi seikkoja. Niin mitä me tulee, siis tämä e, e, ei vastaa sitä. Ja numero kaksi, tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että tilanne on vahvistettu, vaan tilanne on tosiaan huonontunut, kun kansallinen hallitus ja Euroopan komissio odottavat liian kauan ennen kuin ne ryhtyvät toimiin. Silloin ei ole siis ainoastaan kysymys siitä, että on odotettu liian kauan, vaan tilanne on, on täysin sellainen, että peruuttamaton. Jos esimerkiksi ajatellaan Kaliakraa ja sen tuulipuistoa, <clears throat> niin mitä todisteita vaaditaan vielä ennen kuin ryhdymme toimiin. Numero kolme. Jossain tapauksissa kansalliset hallitukset ovat liian heikkoja, kun ne taistelevat suuria taloudellisia sitoumuksia vastaan tai suuria monikansallisia toimijoita vastaan tai monikansallisia yrityksiä vastaan, koska tässä on kysymys rahasta ja voitto on erittäin tärkeä ja hallitukset ovat suurien paineiden alaisina. Yhtäältä on kysymys investoijista, eli koko talousyhteisöstä, toisaalta Euroopan komissiosta, joka varoittaa Bukarestia, Sofiaa tai muita pääkaupunkeja, varo, siis mutta kuitenkin ne ryhtyvät toimiin aivan liian myöhään. Joten viimeinen vetomukseni komissiolle on se, että me tarvitsemme uusissa puitteissa, kun ympäristövaliokunta hyväksyy biodiversiteetti mietinnön, niin me, siis komission on toimittava – Muussa tapauksessa aivan passiivisesti me osallistumme luonnon tuhoamiseen. Eli on kysymys siitä, minkälaisen viestin me lähetämme luonnostamme ja biodiversiteetistä, biologista monimuotoisuudesta Euroopassa. Siis kun sanotaan, että meillä ei ole tarpeeksi todisteita, on kysymys, kuinka paljon todisteita me tarvitsemme ennen kuin ryhdymme toimiin. Minä olen sitä mieltä, että Bulgarian tapaus, eikä pelkästään Bulgarian tapaus, vaan monet muutkin, niille on asetettava määräaika, eikä pelkästään seli, odotettava seli tai kuunneltava selittelyjä, jotka ovat täysin tehottomia. Yeah, I can just totally, totally... Voin aivan, aivan täysin yhtyä siihen, mitä Vittor sanoi. Ja on todella tärkeää ryhtyä selviin toimiin nyt, sillä sehän käy ilmi näistä luottodirektiivistä, että komissio on heikko ja se vain seurailee eh, sitä, miten tilanne nyt on. Ja jos me emme ryhdy toimiin, niin me kyllä vaikeutamme luonnonsuojelua ja he vain jyräävät päälle niin usein kuin haluavat. Eli pitää jopa miettiä, pitäisikö lähteä Bulgarian käymään. Siellä on paljon näkemistä. Rannikkoalue, Musta meri, siellä minä itse kävin pari vuotta sitten ja oli uskomatonta, kuinka moneen asiaan eivät viranomaiset suhtautuneet vakavasti. Ja sitten toisaalta, ja tämän hyvin toivorikasta, eli väestö, ihmiset olivat kovin tietoisia, he todella halusivat, että ryhtyisimme toimiin, eli eivät bulgarialaiset viisvei saa missään nimessä. Eli kyllä, kannattaisi lähteä messialle tuonne Bulgariaan, siitä olisi paljon hyötyä. Thank you very much, Mrs. Madanodekin. Eh, como decía... Kiitos, Pardon. Niin, en tiedä, haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron. Jarl. Aivan lyhyesti. Se, mitä kollegat sanoivat. Mielestäni komission ja jäsenvaltioiden välisen vuoropuhelun täytyy alkaa aikaisemmin sekä Natura 2000 että Habitat-direktiivistä ja niin edelleen. Meidän kannattaa kuitenkin arvioida asioita myönteisessä mielessä ja on jäsenvaltioiden etujen mukaista aloittaa tämä vuoropuhelu ajoissa. Näin ei synny virheitä. Mutta jos me siirrymme tekemään töitä tietyssä vaiheessa ja kun on jo havaittu lain rikkomuksia, niin silloin emme ole saavuttaneet tavoitteitamme. Eli oikeanlaiset toimet eivät edistä ainoastaan biodiversiteettia, komission asemaa, parlamenttia, vaan on todella jäsenvaltioiden etujen mukaista lähteä toimiin ajoissa. Esimerkiksi voitaisiin toimia jäsenvaltioiden raja-alueilla – Ensin komissio sanoo, että halutaan toimia lain mukaisesti, mutta sitten kun rikkomuksia havaitaan, niin silloin ollaan todella jo myöhässä, jos mitään ei ole tehty aikaisemmin. Eli meidän täytyy tässä tavallaan auttaa jäsenvaltioita. Signora Kiitos. Haluaisin myös kiittää vetoomuksen esittäjää, joka on niin selkeästi esittänyt Bulgarian ongelman ja tuen hänen ajatustaan siitä, että on analyysejä syvennettävä ja tehtävä jotain. Haluaisin vain jatkoksi sille, mitä sanottiin, mainita kaksi asiaa. Vuoropuhelua ei ennen vuotta 2007 ollut. Siis on kysymys siitä, että että kuinka aika on, tai itse asiassa kutistunut tämän tiedonannon ja sitten toiminnan välillä. Tässä on haluttu kuitenkin ähm, korjata ongelma, joka on peräisin vuodelta 2008-2009. Komissio on sanonut meille sitten, että mitä joihinkin ongelmiin tulee, niin odottava vuoden loppuun asti. <clears throat> siis mielestäni on tosiaan tehtävä asioita ja toimittava pian. Haluaisin kuitenkin sanoa, että sen jälkeen kun vuonna 2009 saatiin uusi hallitus, niin komission kanssa on saatu jälleen aikaan vuoropuhelu, joka on vauhdittunut ja on hyvin selvät määräajat määrätty, kuten esimerkiksi lokakuu 2010 ja Bulgarian viranomaiset ja uusi hallitus ovat osoittaneet selvää tahtoa tämän ongelman ratkaisemiseksi. Haluaisin sanoa, että joissakin tapauksissa on hyvin vaikea ratkaista erilaiset taloudelliset ristiriidat ja haluaisin kiittää kollegani siitä, että hän on ottanut tämän asian esiin, koska voisin mainita, että tietyt rakennusluvat myönsi edellinen hallitus, jos ei niitä täysin, jos ne on laittomasti myönnetty, niin silloinhan ne on vedettävä takaisin. <clears throat> Siis tilanne on aika arkaluontoinen kun puhutaan nykyisistä Bulgarian viranomaisista, niin haluaisin jo sanoa, että otamme avoimesti vastaan kaikki ehdotuksenne ja itse yritämme löytää ratkaisun näihin ongelmiin. Ja vielä kerran kiitos niille aktiivisille Bulgarian kansalaisille, jotka sanovat, että Euroopan rakennus haluaa omaa meidän luontoamme ja ympäristöämme suojella ja haluaisin siitä kiittää vielä kerran. Selvä. Nyt ennen kuin teemme päätöksen, ottaisin vielä puheenvuoron vetomuksen esittäjälle, jos haluatte kommentoida sitä, mitä täällä nyt kuulitte. Kiitos näistä kommenteista. Minä lisäisin ainoastaan seuraavaa. Tilanne on todella sellainen, että nyt on yhdessä ryhdyttävä kiireellisiin toimiin Bulgarian hallituksen, komission ja parlamentin on oltava niissä mukana, sillä kaikki se, mitä olette voineet nähdä, tapahtui sen jälkeen, kun esitimme ensimmäisen vetoomuksemme vetoomusvaliokunnalle ja ennen tätä hetkeä. Ja päivä päivältä tilanne vain huononee. Ja toimet, joihin uusi hallitus ryhtyy, liittyvät lähinnä tulevaisuuteen, eikä se huomioi tämän hetken ongelmia. Jos niihin ei kuitenkaan puututa, niin luontoa tuhoutuu paljon lisää. On totta, että on hyvin vaikea ratkoa edellisen hallituksen aikaansaamia ongelmia, mutta tarvitsemme selviä toimia ja Euroopan komission, Euroopan parlamentin apua Ainoastaan tällä tavoin pystymme panemaan luontodirektiiviä hyvin täytäntöön Bulgariassa. Kiitos. Eh, Kiitoksia. No, uskon, että nyt Voisimme jättää tämän vetomuksen avoimeksi. Näin useimmat puheenvuoron käyttäneet haluaisivat. Se käy sihteeristä, että muut. Ja kyllä me täällä voisimme ehkä lähettää tämän käsittelyn vielä ympäristövaliokuntaan, jotta siellä käsiteltäisiin tätä. Ja ympäristövaliokuntakin voisi auttaa vetomuksen esittäjää. Kiitämme häntä siitä, että hän tuli tänne Bulgariasta asti kertomaan näistä huolenaiheista. Toivottavasti me vetomusvaliokuntana ja toivottavasti kaikki puheenvuoron käyttäjätkin ovat yhtä mieltä, että myös ympäristövaliokunta voisi olla mukana ratkaisemassa tätä ongelmaa. Hyvä. Jos tämä sopii teille kaikille, niin tämä kirjataan ylös. Seuraavaksi vetomus numero 13. Puhun nyt Italiaa, koska minulla on tässä tämä Matsonin nuotti 777 2009 Kinsley, joka edustaa White Horse Alliancea. Ja tämä vetomus koskee britti viranomaisten noudattamatta jättämistä Habitat-direktiivin suhteen, ja tähän liittyvät Westburyn ohikulkutien ja muiden moottoritiehankkeiden asiat. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi sitä, että edellisten keskustelujen aikana teillä oli Horse Westburyn kuva tässä kankaalla. Tässähän on osittain kysymys informaation integroinnista ja, ja sitten diaesityksestämme. Haluaisin kiittää vetoomusvaliokuntaa siitä, että olette hyväksyneet vetomuksemme ja komissiota siitä, että komissio on kirjoittanut erittäin rakentavan ja avuliaan kirjeen valiokunnalle. Aion lukea tämän oman esitykseni siinä toivossa, että se auttaa valiokuntaa harkinnoissa ja pyydän anteeksi sitä, että tässä on kysymys näin pitkästä jutusta kirjallisesti. Yritän käydä sen läpi hyvin nopeasti ja poimia sieltä kaikkein tärkeimmät kohdat, koska tiedän, että olette jo aikataulusta jäljessä. Myös siksi, että haluan Haluamme kuulla, mitä komissiolla on sanottava ja ehkä kuulemme myös joitakin puheenvuorojakin ja rikkomusmenettelystä samoin komissiolta. Haluaisin e- esitellä myös kollegani Jenny Raggettin, joka on valmistellut tämän kuvallisen osuuden tästä esityksestä. Hän on yksi tärkeistä aktivisteista tässä White House Alliancein järjestömme järjestömme aktivisteista tärkeimpiä. hän perustimme pari vuotta sitten taistellaksemme tätä Westburyn kiertotie-rakennushanketta. Hän on myös ollut South West Regional Assemblyn jäsen ja häneltä olemme saaneet tämän kysymyksen, joka on lopullinen tällainen ympäristötesti. Siis itse asiassa voidaan kiteyttää siihen kysymykseen, että vastustaako luonnonmukainen englanti, does natural England object? Ja mitä tähän habitat elinympäristödirektiiviin tulee? Siis voiko tällainen alirahoitettu Natural England-virasto sanoa kyllä vai ei. Ja itse asiassa tässä on kysymys paljon monimutkaisemmasta asiasta. Vuosi sitten esittimme tämän vetomuksen silloin, kun pysty, näimme, että tämä hanke edistyy. Ja vaikutti siltä, että Natural England ei vastustanut tätä ja olimme huolissamme siitä, että koko tämä hanke jatka, jatkuisi ja tällä tavalla rikottaisiin Habitat-direktiivin määräyksiä, jotka koskevat lajien suojelua ja myös Natura 2000-alueita. Ja tässä itse asiassa maisema, jonka näette tuolla kuvassa – Siis tässä on kysymys Sosbergin tasangosta. ja kalkista, joka on kaivauksissa tullut esiin. Ja me ajattelimme heti, että tässä kaivurit tosiaan saisivat esiin hyvin paljon enemmän kalkkia, joka sitten muuttaisi tämän luonnon. Ei siis pelkästään tämän visuaalisen perinnön, jonka näette tuolla kuvassa. Mitä tulee erilaisiin luonnon vaikutuksiin, niin niiden olisi pitänyt olla jo ilme, ilme selviä jo alusta alkaen jos tänne voidaan rakentaa tie, niin silloin oli, sanottiin, että voitaisiin rakentaa tie minne tahansa ja siksi me halusimme tyssäyttää koko tämän tienrakennushankkeen. Kuvista näette, että mitä tähän maisemaan tulee ja Whitehorse Hill perintöön – Tässähän on kysymys ehkä rautaajan maisemasta, läheisestä Hillfortista, joka myös katsotaan olevan peräisin rautakaudelta. Vuonna 1951 sodan jälkeen tämä tunnustettiin, jolloin kansallinen puistokomissio suositti, että jos katsotte tätä violetti ja liilan välistä rajaa, siis ehdotettiin, että tehtiin ehdotus, että tämän pitäisi, tästä, tämän pitäisi olla erityisen, tästä pitäisi tehdä erityisen kaunis suojelualue. Tietysti silloin maisemaa ei tällä tavoin suojattu. Ja tässähän oli kysymys siitä, että osa alueesta kuului puolustusministeriölle – ja joka vastusti silloin tätä, että tästä tehtäisiin tällainen erityinen suojelualue. Täällä, oli, täällä on myös suojeltuja vesistöjä tässä laaksossa ja useinhan se on pistää, pist, panee pisteen tällaisille rakennushankkeille. Tässähän ei ole kysymys pelkästään siitä, että nämä ovat yleisiä juomaveden lähteitä tai juomavesiottopaikkoja. Mitä tulee biologiseen monimuotoisuuteen, biodiversiteettiin, niin sen merkitys olisi, sen pitä, olisi pitänyt olla täysin ilmiselvä myös, mitä tulee Sosburin tasankoon. Sehän on myös erityinen suojelualue. Se ei ole kuitenkaan ollut Natural England-järjestön ajatuksissa mukana, mitä tulee suojeluun tai päätöksiin, jotka koskevat tämän alueen suojelua. Sitten toinen Natura 2000-alue, Bath Bradford, erityinen viljelyalue, jossa on erityinen lepakkolaji. Siis siellä elää iso hevosen kenkä yökkö. Olemme sitä mieltä, että olisi pitänyt tehdä kunnon arvio, mitä tulee Baathin ja birthwood suojelualueeseen että tätä suojelua ei kuitenkaan saatu aikaan, Bath Bradford-suojelualuetta, mitä tulee Euroopan lepakkojen suojeluun. Ja Natural England vastusti tätä. Ja siis vastusti myös sitä, että arvioissa olta, tai ei ollut sitä mieltä, että arvioiden esittämä alueen turmeltuminen turmeltumisvaikutus olisi ollut sitä, mitä esitettiin. Siis tämä kartta on vuodelta 2003, itse asiassa se julkaistiin vuonna 2004. Ja tässä on kysymys hyvin suuresta lepakkolajivalikoimasta, mukaan lukien kolme lajia, jotka liittyvät liitteeseen kaksi direktiivissä, muun muassa Bestainin yökkö tai lepakko. Tässä on valitettavasti liian paljon tekstiä ja yritän tässä hyppiä hieman. haluaisin tietää jo tässä vaiheessa, kuinka paljon aikaa meillä on käytettävissämme. Minulla on hieman vaikeuksia tämän esitykseni koordinoinnissa. Oli miten oli. Me uskomme, että siis me haluamme suojella luontoa, eläimistöä ja siksi uskoimme koko prosessin kuluessa, että emme uskoneet siihen, että pystyisimme tämän tienrakennushankkeen keskeyttämään, koska hyvin vaan, tai lopettamaan, koska hyvin harvat tienrakennushankkeet on voitu pysäyttää. Julkisessa kuulemistilaisuudessa viranomaiset totesivat, että meidän, oli, siis meidän todisteemme olivat liian heikkoja, emmekä pystyneet. Ja hallitus hyväksyi tämän huolimatta siitä näytöstä, joita eturivin ekologit ovat esittäneet, niin sitä ei liioin tämä tarkastaja eikä Natural England-järjestö hyväksynyt eikä liioin hallitus, joten olemme onnistuneet kuitenkin siinä, että olemme suojelleet kaunista aluetta, mutta Habitat-direktiivillä tai elinympäristödirektiivillä ei ole ollut minkäänlaista osuutta siinä, että tässä eläimistöä olisi voitu suojella. Ja mitä eh, Habitat-direktiivin aukkoon tulee, niin se on yhä olemassa. Euroopan luonnonmukainen elämi, luonnonvarainen eläimistö on todella haavoittuva ja vaikuttaa siltä, että meidän kokemuksemme Westburysta ja Lounais-Englannista vaikuttaa siltä, että mitä Habitat-direktiiviin tulee, niin emme ainakaan ole onnistuneet. Ja olemme epäonnistuneet myös mitä tulee päätökseen vahvistaa suojelua tällä alueella ja luonnonvaraisia eläinlajeja. Mitä tulee kreivikunnan paikallishallintoon niin, ja tähän käytävään, niin on sanottu, että tämä tie olisi osa tai näette siitä kartalta. että tässä on kysymys A350 käytävästä, joka kulkee A36 päätieltä, siis M4 moottoritieltä A36 päätielle. Ja yksi, tämän alu, yksi osa tästä alueesta on erityisen tärkeä, kun tässä on kysymys 12 kilometrin pätkästä A350 tietä, joka ohittaisi Jarnbrookin ja West Ashtonin. Emme tiedä, tullaanko tätä hanketta jatkamaan, koska on rahoitusongelmia, mutta me olemme huolissamme siitä, että County Council siellä haluaa rahoittaa tämän hyvin laajamittaisesta asunnon, asunto- ja teollisuusaluehankkeesta. Ja tässähän on kysymys siitä, että mentäisiin tämän päätien länsipuolitse. Ja Tässä on kysymys sellaista metsäalueesta, joka esimerkiksi siis, jossa elää hyvin suuri määrä Bechsteinin lepakkoja. Mitä Bath Bradfordin alueeseen tulee ja tähän suurempaan hevosen tiedämme siitä, että koska näitä on radioteitse tai radio seurat, pystytty seuraamaan, niin tiedämme, että on olemassa yhteys Westburyn äh, lepakkokannan ja Bath, Brass, äh, Bath Bradfordin lepakkokannan välillä. Ja meidän asiantuntijamme professori John Altingham on todennut, että suuri määrä lepakkoja, joita on voitu saada kiinni, niin nämä ovat tosiaan osoittaneet, että on olemassa selvä yhteys Joel England ei ole hyväksynyt tätä että olisi pitänyt tehdä kunnon arvio, mutta sen paikallinen toimisto on esittänyt vastalauseen Wilshire County Council kehitysstrategialle ja varoittanut, tai ensimmäistä kertaa olemme nähneet, että elinympäristödirektiivi on mainittu keskeisenä tekijänä seutusuunnittelussa. Ja siis ensimmäistä kertaa jälleen kerran näemme, että Natural England varoittaa siitä, että – elinympäristödirektiivi voisi estää tällaisen kehityshankkeen. Mutta olen pahoillani, etenen aivan liian hitaasti, koska tätä tekstiä on aivan liian paljon. Mikäli näette kuvan, ja nämä kysymykset jotka Jenny on sinne kirjannut, ne osoittavat hyvin selkeästi pyrkimyksemme suunnittelupolitiikassa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siis tässähän on kysymys siitä, että käytetään suuria sanoja, mutta itse asiassa kysymys, johon tässä päädytään, kuten aikaisemmin mainitsin, niin on se, että Esittääkö Natural England vastalauseen? Ja kysymys on itse asiassa siitä, että tarvitsemme hyvin paljon päättäväisemmän arviointiprosessin jo alusta alkaen, mitä eri rakennushankkeisiin tulee. Ja kunnon arviota ei ole tehty ja se on meidän tunteemme. Sen pitäisi olla hyvin keskeinen silloin, kun tällainen suuri tienrakennushanke uhkaa aluetta. Pyydän anteeksi, että näin paljon aikaa vein teiltä näin myöhään iltapäivällä. Niin, jos emme nyt päätä tähän, niin emme ehdi vastata kaikkiin kysymyksiin. Mutta nyt annan komission edustajalle puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. I'll, I'll try to be brief. Um, the... Kiitos ihan lyhyesti vetomuksen esittäjä on antanut valiokunnalle hyvän ja hyödyllisen katsauksen kaikkeen siihen, mikä liittyy tähän vetomukseen. Aivan niin kuin hän sanoi, tässä brittiviranomaiset päättivät lopulta olla näyttämättä vihreää valoa tälle Westporin kiertotielle, jota oli esitetty. Sehän tässä lähinnä vetomuksen esittäjää huolestutti. Hän kuitenkin sanoi, että tästä huolimatta, tien rakennuksesta huolimatta, on nyt vielä syytä huoleen, jos ajatellaan sitä menettelyä, jota noudattaen otettiin huomioon luontotyyppidirektiivi. Tämä huomioon ottaen komissio on pyytänyt lisätietoja brittiviranomaisilta ja toivomme saavamme heiltä vastauksen seuraavan kahden kuukauden kuluessa. Sen saatuamme laadimme uuden tiedonannon valiokunnalle. Ilmoitamme teille heidän kantansa ottaen huomioon myös vetomuksen esittäjän esittämät huolet. Kiitos. Mr. Cashman. Cashman. Um, it's unusual to have Cashman following Kiitos harvoin. Cashman puhuu täällä Cashmanin jälkeen, mutta on mukaan nähdä teitä täällä taas. on enää hyvin vähän, mutta haluaisin vain sanoa, että koska komissio on huolestunut erityisesti siksi, että kyseessä on luontotyyppidirektiivin täytäntöön pannon tiukkuus. Meidän pitää pitää tämä avoinna, kunnes saamme yhdistyneeltä kuningaskunnalta vastauksen ja sitten olettaakseni komission pitäisi ottaa kantaa siihen, onko siellä noudatettu näitä velvollisuuksia vai ei. Ja haluaisin kiittää myös vetomuksen esittäjiä heidän Esittelystä tänä iltapäivänä. On hyvin vaikea esittää näin valtavan monimutkaisia asioita lyhyessä ajassa ja oli oikein hyvä ja hienoa, että työt tämän asian esille. Ja, ich ja mit, äh, Niin, minulla äh, yhteistä Cashmanin kanssa ei ole juurikaan nimessä, paitsi ehkä äänpisteet. pisteet No, jos nyt oikein ymmärsin, niin nykyinen suunnitelma vedettiin pois, eikä tätä tietä ainakaan tässä muodossa olla rakentamassa. Ja se, se rakentaminen olisikin ollut hyvin epäilyttävää. Tässä hienossa maisemallisessa ympäristössä tässä oltaisiin vaarannettu monia lepakkolajeja. Ja meidän ei kannata nyt sulkea tätä tapausta. Ja komissiollakin on siis tämä sama vaikutelma kuin meillä. Jos näyttää siltä, että tässä ei toimita Euroopan sääntöjen mukaan. Eli pidämme tämän auki. Ja meistä on hyvä, että komissio käsittelee tapausta ja palaamme asian käsittelyyn sitten parin kuukauden päästä. Kukaan muu ei halua ilmeisesti käyttää puheenvuoroa. Selvä vetomus jää siis avoimeksi ja odotamme näitä lisävastauksia komissiolta ja viranomaisilta. Sitten tämän päivän viimeisen kohtaan, eli vetomuksen numero 14, 632 kautta 2008, joka esittäjänä on Robert Biedron. Paikalla on herra Smidzek ja annankin hänelle nyt puheenvuoron. Seems, uh, I'm the last one here to... Vaikuttaa siltä, että olen viimeinen, joten yritän esittää asian niin hyvin lyhyesti. Rova puheenjohtaja, kiitos siitä, että saan esittää tapauksemme tänään. Tämä on suuri päivä meidän Puolan homoseksuaalien ja lesbojen yhteisölle esittää asiamme täällä Euroopan parlamentissa. Vetomus, jonka esitimme 2008, herättää hyvin eri, tai nostaa esille hyvin erityisen ongelman, joka meidän mielestämme rikkoo Euroopan vapaata liikkumista vastaan ja perusihmisoikeuksia vastaan, kuten esimerkiksi oikeutta yksityisyyteen ja perheelämään. Tässä on kysymys siitä, että Puolan hallinto kieltää myöntämästä avioliittostatus todistuksia niille Puolan kansalaisille, jotka haluavat samaa sukupuolta olevan kanssa avioliittoon tai rekisteröidä kumppanuuden Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa. Kuten tiedätte, Puola on yksi viimeistä Euroopan unionin maista, joka ei tunnusta samaa sukupuolta samaa sukupuolta olevien suhdetta, eikä myönnä minkälaisia, eikä tunnusta, minkä, eikä myönnä minkälaisia oikeuksia, ei taloudellisia eikä perheoikeuksia. Sen jälkeen kun Puola oli, tuli mukaan Euroopan unioniin, monet Puolan homoseksuaalit ja lesbot muuttivat Puolesta ja ö, perustivat jonkunnäköisen suhteen ulkomaalaisten kanssa. Useimmat EU-maat, jotka tunnustavat tällaiset suhteet, vaativat, että osapuolet todistavat, että he eivät ole jo naimisissa ja se on yksi ehto sille, että he voivat mennä naimisiin tai rekisteröidä kumppanuutensa. Normaalisti Puolan kansalaiset voivat saada viranomaisilta tällaisen todistuksen, mutta valitettavasti Puolan hallinto kieltäytyy myöntämästä vaaditut asiakirjat Puolan kansalaisille, jotka haluavat avioliittodistuksen, siis halutessaan mennä sama sukupuolta olevan kanssa naimisiin ja todetaan, että ei ole minkäänlaista oikeudellista perustaa tälle, koska Puolan oikeusjärjestelmä ei tunnusta eikä tunne sellaista kuin samaa sukupuolta olevien avioliitto tai samaa sukupuolta, samaa sukupuolta edustavien välistä rekisteröityä kumppanuutta. Samalla puolalaiset, jotka haluavat mennä naimisiin toista sukupuolta olevan kanssa ulkomailla, saavat tällaisen todistuksen ongelmitta. Me uskomme, että ainoa syy tähän laittomaan kieltäytymiseen on hakijoiden sukupuolinen suuntautuminen, kun he pyytävät Puolan julkisviranomaisilta tällaisia ulkomaisten hallintojen vaatimia todistuksia. Meidän järjestömme, jo, siis, joka edustaa niitä, jotka haluavat laillistaa suhteensa Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa tai Ruotsissa on kysymys siis näistä, niin kaikki nämä anomukset evättiin. Ja uskomme, että tämä ilmiö on huono huomattavasti laajempi. Olemme sitä mieltä, että on hyvin vahvoja perusteita sille, että <clears throat> Puolan viranomaisten toiminta, kun he kieltävät Puolan viranomaisilta tällaiset todistukset, joilla siis Puolan kansalaiset, jotka haluavat harjoittaa oikeuksia, jotka koskevat vapaata liikkumista ja, tai haluavat samaa sukupuolta kanssa olevan kanssa naimisiin tai rekisteröityyn suhteeseen, me olemme sitä mieltä, että tämä on EUn lainsäädäntöä vastaan. Haluaisimme vedota 20 artiklaan Euroopan unionin perussopimuksessa ja tässä sanotaan, että tunnustetaan Euroopan kansalaisten oikeus liikkua vapaasti ja asettua asumaan mihinkä tahansa jäsenvaltioon. Mielestämme Puolan hallitus rikkoo oikeutta kunnioittaa perheelämää, jonka puolestaan, jota, ja tätä Euroopan yhteisön tuomioistuin pitää vapaa liikkuvuutta ra- rajoittavana. Olemme myös samaa mieltä, että kansalliset hallintotoimet, jossa on kysymys siitä tällaisten avioliittotodistusten myöntämisestä, Nämä eivät kuulu EU-lainsäädännön puitteisiin ensinnäkemältä, mutta tämä ei kuitenkaan merki, vaikut, tai merkitse sitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot, kun ne harjoittavat omia valtuuksiaan, voisivat olla ottamatta huomioon EU-perussopimusten määräämät oikeudet. Tässähän on kysymys myös perussopim- perusoikeussopimuksesta ja niistä perusoikeuksista, jotka Euroopan Ihmisoikeusyleissopimuksen kahdeksan artikla, joka allekirjoitettiin Roomassa 1950 takaa, me olemme sitä mieltä, että tätä asiaa ei voida sivuuttaa Euroopan toimielimissä, kun arvioidaan tätä ongelmaa, joka, jota vetomuksemme koskee. Ja Euroopan, haluaisin kiittää puheenjohtajaa teitä huomiostanne. Kiitoksia sitten komissiosta. Uh, yes, uh, thank you also to the petitioner for uh, having addressed it. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos vetomuksen esittäjälle siitä, että tämä vetomus on esitetty. Me olemme pahoillamme tästä tilanteesta, jota kuvasitte, mutta kuitenkin juridiselta kannalta tämä asia joka liittyy näiden siviiliasiakirjojen antamiseen, jotta voidaan rekisteröidä parisuhde tai avioito, niin tämä ei ole direktiivin 2004-38 sointensalan alainen. Direktiivissä puhutaan maahan tulosta ja asumisesta eikä avioliiton tunnustamista tai avioliittoon pääsystä. Eli tässä tapauksessa voidaan todeta, että nämä puolalaiset henkilöt ja heidän liikkumisvapautensa ei ole kyseessä. Kansallisten viranomaisten ei tarvitse tunnustaa sellaisia suhteita, joita ei heidän lainsäädännössä ole olemassa. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa se, että toiseen maahan muuttavat EU-kansalaiset eivät joudu vaikeisiin tilanteisiin siksi, että joku heidän perheenjäsenensä ei pääse toisen jäsenvaltion asumaan. Ja sitten viittasitte perusoikeuskirjaan. Sen osalta analyysi on aivan saman sisältöinen perusoikeuskirja, joka on nyt juristi sitova Lissabonin sopimuksen jälkeen. Sitä sovelletaan ainoastaan silloin kun kyseessä on EU-lainsäädäntö. Tässä tapauksessa ei voida päästä tähän johtopäätökseen, eikä myöskään perusoikeuskirja voida siis soveltaa. Tästä huolimatta komissio on myöntänyt, että ongelma on olemassa ja juuri tutkimme sitä, miten näitä siviilioikeudellisia asiakirjoja voidaan tunnustaa niin, että tilanne voitaisiin siihen voitaisiin saada parannus, kun me suhtaudumme siis myötätunnolla tähän tilanteeseen, mutta tilanteeseen, mutta valitettavasti kyseinen direktiivi ei tähän päde. Tämä ei koske EU-kansalaisuutta. Mr. Cash. Kiitoksia. Cashman. Thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja. En ole hämmästynyt siitä, mitä komissio sanoo, koska komissio, ja tätä en millään tavalla he, henkilökohtaisesti tarkoita, että te olette viestin tuoja, ettekä suinkaan sen lähde. Komissiota on aina joutunut, komissiota on jouduttu aina vetämään sen kirkuessa ja potkeessa vastaan silloin, kun se on kysymys sen täy, velvollisuuden täyttämisestä. Tässä on kysymys jäsenvaltion yksinomaisista toimivaltuuksista Siis haluaisin kiittää vetomuksen esittäjää hänen esityksestään. Siis mikään siinä ei kuitenkaan voisi muuttaa tätä. Mutta se, mitä meidän on katsottava, kuitenkin oikeuttaa asettautua vapaasti asumaan. Jos jäsenvaltio ei anna teille sellaisia asiakirjoja, jotka todistavat, että ette ole minkälaisessa sitovassa laillisessa suhteessa, niin silloin se kieltää teidän oikeuden tällaiseen laillisesti sitovaan suhteeseen toisessa jäsenvaltiossa. Jos te kiellätte oikeuden tältä, niin silloin kiellätte myös sen, mitä jäsenvaltio voisi myöntää teille EU-kansalaisena. <clears throat> Olipa kysymys äh, rekisteröidystä parisuhteesta tai sitten samaa sukupuolta olevien välistä avioliitosta. Ja silloin kun tätä todistetta ei voida esittää, niin jos ajatellaan oikeuskäytäntöä ja, ja oikeutta perheelämään, jos haluaa esimerkiksi perustaa perheen, siitähän on monia eri määritelmiä, niin tämä asetus 2004, johon viittaatte, niin siinähän suoranaisesti viitataan perheisiin. Ja sama sukupuolta olevien avioliitto ja ö, rekisteröity parisuhde, ne kuuluvat tähän myös. Olette ehdottomasti oikeude, oikeassa siinä, että no, siis tässähän puhutaan perheenjäsenten, siis perheiden yhdistämisestä. Mutta jos olette laillisesti tunnustettu jäsenvaltiossa niin koko, kaikki oikeudet ja velvollisuudet lankeavat teille. Siis olette, teillä on oikeus näihin oikeuksiin ja samalla teillä on tietysti velvollisuuksia. Yksi esimerkki. Kaksi ihmistä yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröi parisuhteensa. Ja minun on sanottava, että olen tässä osa, kiinnostunut osapuoli, koska olen tällaisessa rekisteröidyssä parisuhteessa. Minun kumppanini kumppanilla olisi ehdoton oikeus sanoa tai sanoa millä tavalla minua, siis jos joutuisin tällaiseen tilaan, että olisin koneiden varassa sairaalassa, niin hänellä on täysin e-, laillinen oikeus sanoa, millä tavalla minua pitäisi hoitaa. Mutta Siis olisi kummallista, jos henkilöllä, joka olisi tällaisessa suhteessa, ei olisi oikeutta perheelämään tällaisessa maassa. Haluaisin muistuttaa komissiota siitä, että 6 ja 7 artikla Rooman perussopimuksista, jotka vahvistetaan Euroopan ihmisoikeusperussopimuksessa, siis nämä ovat myös EU-lainsäädännössä ja silloin mikään tässä esiintymä ei voi olla ristiriidassa. Siis perusoikeudethan, niitä sovelletaan samoin, tai ne ovat myös sovellettavissa, ja samoin oikeus perheelämään. Siis minä itse hyvin intohimoisesti voisin puhua hyvin kauankin kansalaisoikeuksista ja ihmisoikeuksista. Lopulta voitaisiin kuitenkin sanoa, että jos ajatellaan Amsterdamin sopimusta, jolla perustettiin Euroopan yhteisö, joka allekirjoitettiin 1999. Syrjimättömyysperiaate on sopimuksessa katsomatta rotuun, kansalaisuuteen, uskontoon, sukupuoliseen suuntautumiseen ja niin edelleen. Ja se on siirretty edelleen 13 artiklaan ja 19 äh, artiklaan ja myös perusoikeussopimukseen. Siis on otettava huomioon myös syrjimättömyysperiaate kansalaisuuden peria- perusteella. Jos kansalaisuuden perusteella jäsenvaltionne vain siksi, että olette yksi sen kansalaista, kieltää teiltä sellaisen asiakirjan, jolla voitte todistaa teidän lailliset oikeutenne ja integriteettinne, niin tämä on siis silloin kyllä sellainen asia, joka voidaan kiistauttaa kansalaisuuden perusteella, koska kansalaisuutenne toisessa jäsenvaltiossa, sitä silloin käytetään hyväksi, kun teiltä viedään joku oikeus. Vetomuksen esittäjä, siis haluaisin ehdottaa tosiaan, että komissio lukee tämän vetomuksen tarkoin. Meidän pitäisi pitää se avoimena, kuten komissio itse on sanonut ja pidän sitä erittäin hyvänä. Se tutkii parhaillaan rekisteröityä parisuhdetta, samaa sukupuolta olevien avioliittoa ja niin edelleen. Ja tältä perusteella haluaisin, että tämä pidettäisiin avoimena myös niiden sopimusten perusteella, jotka olen maininnut, ja myös Euroopan yhteisön tuomioistuimeen vietyjen tapausten perusteella. Ja tämän asiakirjan perusteella olen sitä mieltä, että tämä pitää avoimena. Ευχαριστώ κυρία Ράπτη. Ο Κάσμαν ήταν σαρωτικός και όσον αφορά την... On todettava, että tässä tuli huomattava määrä oikeudellista asiantuntemusta esille. On hyvin vähän, mitä siihen voisi lisätä, mitä herra Cashman tässä sanoi. Kun nyt kuuntelin tätä hyvin perusteltua kantaa tälle vetomukselle ja komission vastausta. Sekin on hyvin argumentoitu. Se, mikä käy ilmi, on, että meillä on sellainen ongelma. Me käytämme direktiivejä ja lakeja, lainsäädäntöä a la carte tyylisesti. Eli niin kuin kussakin tapauksessa meille sopii silloin, kun komission mieli tekee. Se laajentaa soveltamisalaa, jos tämä ei sovi, tai jos se vaikuttaisi tasapainon aikaansaamista, niin sitten me viemme soveltamisalaa kapeammaksi. Tämä ei nyt ole minun mieleni, sillä asia on sellainen, jota pitää yrittää muuttaa, ja tämän pitäisi olla mahdollista – sillä tavoin, että pidetään avoinna tämän tyyppiset tapaukset. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi ajaa sitä, jotta voisimme siis auttaa kansalaisia. Meidän pitäisi ajaa totuuden ilmi tuomista. Tämä herrasmies Puolasta äsken puhui totuuden sanoja. Hän todellakin pyysi sitä, mitä hän halusi. Hän haluaisi solmia avioliiton saman sukupuolta olevan henkilön kanssa, koska hän halusi solmia avioliiton toisessa jäsenvaltiossa, hän olisi voinut jättää ilmoittamatta, että kyseessä oli avioliitto sama sukupuolta olevan henkilön kanssa. Mutta tämä ei tässä ole oleellista, vaan se, että meidän on panouduttava asioihin niin kuin ne ovat, eli totuus, totuuten on otettava kantaa ja pitää lähteä liikkeelle perusihmisoikeusperiaatteista ja sitten kysymys siitä, pitäisikö puuttua vai ei jäsenvaltion toimintaan. No, jos jäsenvaltio tällä tavoin toimii, niin kyllä se puuttuu siihen, miten toinen jäsenvaltio hallintoaan hoitaa. Ja tämä on toinen kysymys, jota pitää miettiä. Ja sitten tämän lisäksi Minusta ei ole hyvä, että lainsäädäntöä käytetään verukkeena sille, että jätetään käsittelemättä kysymykset, joita emme uskalla käsitellä niillä välillä, mitä meillä on. Eli lopuksi haluaisin yhtyä niihin kollegoihin, jotka ovat ottaneet tähän kantaa ja sanoneet, että tämä vetomus pitää pitää avoinna. Ei ainoastaan siksi, että että tähän sisältöön voi tai olla yhtymättä, vaan ihan otan kantaa siihen, miten komission pitäisi toimia ja miten juridisia välineitä pitäisi käyttää. Kiitos. Äh, Öffner. Höfner. Tämä tapaus on monimutkainen. Meillä on enää pari minuutta tässä varmaan aikaa. Kello on kahta vailla kuusi. Mutta aivan lyhyesti. Tämä on monimutkaista, koska perheoikeuskysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tähän emme pysty puuttumaan. Emmekä ainakaan toistaiseksi mielestäni myöskään halua muuttaa tätä. Mutta tässä on kyseessä myös se, mahdollistetaanko jossakin maassa samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto tai e, estetäänkö jopa jossakin jäsenvaltiossa e, asiakirjojen antamatta jättämisellä se, että ihmiset eivät voi tällaista avioliittoa solmia. Niin tätä meidän täytyy pohtia. Tässä tuotiin asiat oikein hyvin esiin ja olen samoilla linjoilla e, vetomuksen esittäjän kanssa. Non ci sono altri interventi. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ehkä vielä komission edustaja. Kiitos taas kerran puheenjohtaja. Vain pari sanaa. Haluaisin vain toistaa, että hyvin sympaattisesti suhtaudumme tähän tapaukseen, siis ymmärrämme tämän, että Puolan samaa sukupuolta olevat eivät byrokraattisista syistä voi perustaa pari, rekisteröidä parisuudetta toisessa jäsenvaltiossa sympatiasta huolimatta. On erittäin tärkeää komissiolle ja Euroopan unionille ja ennen kaikkea komissiolle toimia niiden toimivaltuuksien poitteissa, jotka meille on myönnetty. Ja valitettavasti tässä ei, tämä ei ole kysymyksessä. Ja huolimatta siitä myötätunnosta, jota tunnemme, niin juridisesti katsottuna komissiolla ei ole toimivaltuuksia, siis tässä ei ole kyse EU-lainsäädännöstä. Emmekä voi käyttää tätä direktiiviä, jotta voisimme sen perusteella löytää sopivan ratkaisun. Cashman vielä aivan lyhyesti. It's, it's merely a suggestion. Um... Niin, tässä on pieni ehdotus koska jotkut meistä ajattelevat, että tämä koskee EU-lainsäädäntöä ja 2004-58 direktiivi olisi tähän liittyen voimassa siksi, että ei anneta oikeutta asua vapaasti. Tästä syystä vetoomus pidettäisiin avoinna ja mahdollisimman nopeasti kokoonnuttaisiin asiaa käsittelevän, käsittelevän komission jäsenen kanssa. Hän on todennäköisesti komission jäsen Reding ja Redingin kanssa. Tästä varmasti voitaisiin avoimesti puhua. Äh, niin, halusin vielä lisätä, että tässä on ainakin kaksi eri kysymystä käsittelyssä. Ensinnäkin se, että tunnustako jäsenvaltio samansukupuolta olevien avioliiton toisessa maassa. Ja sitten toinen kysymys on se, voiko jäsenvaltio kieltäytyä antamasta tällaisia oikeudellisia asiakirjoja. Tämä todella kiinnostaa minua. Yleensähän viranomainen ei saa edes kysyä, miksi ihminen haluaa tietyn asiakirjan – minä erottaisin siis nämä asiat toisistaan ja pitäisin tämän vetomuksen avoinna. Non ci sono altri interventi. No niin, nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Näyttää siltä, että kaikki ovat siis yhtä mieltä siitä, että tämä vetomus pidettäisiin avoinna. Ja meidän valiokuntamme täytyy arvioida sitä, onko tässä vetomustilanteessa nyt todella harjoitettu syrjintää ja näin loukattu yhteisön lainsäädäntöä. Ja aivan kuten kollega Jaar aivan oikein tässä sanoi, rikotaanko lainsäädäntöä tässä myös siten, että evätään oikeus saada siviiliasiakirjoja viranomaisilta. Tämä ei kuulostaisi olevan nyky lainsäädännön mukaista. Eli uskon, että meillä on nyt oikeus ja myös velvollisuus tutkia tätä asiaa lähemmin. Mielestäni ei riitä, että vetoomus jätetään avoimeksi, vaan me voimme antaa todella vastauksia tähän kysymykseen. Ja haluaisinkin, että melko pikaisesti pyytäisimme lausunnon Libe-valiokunnalta. Se käsittelee tällä hetkellä No niin, voimme todella pyytää muodollisesti tällaista, tällaista lausuntoa tästä direktiivistä ja sitten arvioimme sen jälkeen, pitääkö meidän ottaa käyttöön vielä muita toimenpiteitä. Tämä on minun ehdotukseni. Pyydän, että pohditte sitä. Ja ehkä voisimme myös kysyä Puolan viranomaisilta, miksi he näin toimivat, vaikka toisaalta tässä vetoomuksessa oikeastaan tähän vastataankin. Mutta jos joku on siis sitä mieltä, että voisimme todella kysyä, miksi Puolan hallitus näin toimii, niin voimme tätä arvioida. Mutta joka tapauksessa jätämme nyt tämän vetomuksen avoimeksi ja pyydämme lausuntoa Libe-valiokunnalta. Hyvä. Näin olemmekin päässeet esityslistan loppuun tapaamisiin huomiseen.